Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että tulitte paikalle näin aikaisin tänä aamuna ylimääräiseen regivaliokunnan kokoukseen. Pyydän teitä istuutumaan niin, että voimme aloittaa hukkaamatta enempää aikaa. It is only half past eight. Kello on vain 8.30, mutta kiitos, että tulitte tänne ja olette niin aktiivisia regivaliokunnassa. Avaan tämän päiväisen regivaliokunnan kokouksen. Esityslistan hyväksyminen. Voimmeko sopia siitä, että esityslistaluonnos on tämän päivän esityslistamme. Ei kommentteja, hyvä sitten hyväksymme esityslistan. Seuraava kohta esityslistalla on regivaliokunnan alustavan kokouskalenterin hyväksyminen vuodeksi 2019. Kuten näette, ainoa muutos tässä uudessa kalenteriluonnoksessa on se, että poistin perjantait. Uskon, että pystymme järjestäytymään hyvin ja täyttää tavoitteemme. Me voimme järjestää ylimääräisiä kokouksia, jos tarpeen, mutta ei meidän pitäisi olla täällä perjantaisin. Sopiiko tämä teille? Voimmeko hyväksyä tämän aikataulun? Vuoden 2019 toinen puolisko löytyy teidän asiakirjoistanne, mutta siitä keskustellaan sitten seuraavassa valiokunnassa siitä keskustelee sitten uusi valiokunta vaalien jälkeen. Ähm, ensimmäinen heinäkuuta lähtien, kun valiokunta on järjestäytynyt. No niin, tässä on ensimmäinen vuosipuolisko. Sopiiko se teille? Hyvä, kyllä. Sitten voimme noudattaa tätä aikataulua ensi vuonna. Minulla ei ole mitään ylimääräisiä ilmoitusasioita tänä päivänä varmaan sitten seuraavassa kokouksessa lokakuussa. Ja nyt menemme ensimmäiseen asiaan esityslistallamme. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen innovoinnin puiteohjelmasta Euroopan horisontti. Tämä on yksi eh, monivuotisiin rahoituspuitteisiin kuuluvista ohjelmista ja vastuuvaliokunta tässä on ITRE-valiokunta. Me valmistelemme lausunnon ja herra Van Nistelrooy on meidän valmistelijamme. Annankin sitten puheenvuoron herra Van Nistelrooylle niin, että hän voi esitellä lausuntoluonnoksensa. Teillä puheenvuoro. Kiitoksia on varhainen aamu, mutta lähden liikkeelle myönteisessä hengessä. Meillä on ollut aikaa valmistella tätä asiaa aika pitkään. Kan Nederlands spreken. En hollantia. Tämä ei ole mikään revoluutio, vaan evoluutio, mistä nyt on kyse. Ei siis vallankumouksellista, vaan kehitystä parempaa yhteistyötä aluepolitiikassa kaupungeissa ja mitä tulee tutkimustoimintaan toimintaan unionissa. On näitä puiteohjelmia, horisontti, Euroopan horisontti, horisontti 2020 aiemmin nyt uudella kaudella siis nimi on Euroopan horisontti. On hienoa. Olette olleet työstä tätä asiaa. Me keskustelimme tästä jo aikaisemmin. Nyt tässä vain tehdään tätä viimeistelytyötä enää. Pitää vielä lisätä vaikutuksia alueilla. On tietysti hyvä, jos hiukan käyttää aikaa, jos aikaa on ollut loma-aikana ja pohtia, mitä tässä nyt on kirjoitettu. Ja minulla on tässä mietintö, jossa on arvioitu horisontti 2020 ohjelmaa ja tarkastellaan tätä uutta ohjelmakautta. Tämähän tulee komissiolta ja sitten komissio tehnyt myös vaikutusarvioinnin. Ja kun puhutaan sitten synergioista, tämä vaikutus on ollut todella suuri, jota aluerahastoista on ollut innovaatioon, mä olen lisännyt perustietoja, sove- sovellettua tietoa. Ja sitten miten tämä sitten näkyy työpaikkoina käytännössä. Tulee varsin selvästi ilmi, että tämä kaikki on sinulta aina vaan paremmin ohjelman loppukautta kohti. Pitääkin ottaa todella huomioon tämä alueellinen ulottuvuus. Horisontti 2020 tuntui eh, hienolta hankkeelta. Ja nyt... Name in het feit dat wij eh, met... Nyt ollaan tavallaan tässä las, niin laskeutumassa, se näkyy sitten alueiden eh, tavallaan ekosysteemissä eri puolella Eurooppaa. Ja ja tämä, me olemme pystyneet vaikuttamaan aluepolitiikkaan, kaupunkipolitiikkaan ja olemme pystyneet stimuloimaan yrittäjyyttä ja sitä, että saavutetaan tavoitteet, mitä tulee tiedon lisäämiseen, kestävyyteen, ilmasto, tavoitteisiin ja moniin muihin kysymyksiin. Nyt meidän pitää ennen kaikkea tarkastella, miten voidaan tätä vielä parantaa. Olen iloinen, että tässä aikataulussa sopimuksen voimme toimiakin. Nyt on tarkasteltu alueellista ulottuvuutta, koska tämä on tyypillistä – siihen, miten me voimme vaikuttaa asioihin. Olen myös, olen myös pohtinut, miten me voimme tätä alueellista ulottuvuutta ottaa mukaan lainsäädäntöprosessiin. Niin kuin päästilläkin sanoi, mitä se näkyy sitten siinä. Sitten meidän lausuntomme lisäksi myös itrevaliokunta ottaa tämän alueellisen mm, ulottuvuuden Mut en, aikaisemmin puhuttiin vain osaamisesta ja huippuosaamisesta ja tämmöinen kuin horisontti Euroopassa 90 prosenttia kaikista varoista, äh, 90 prosenttia varoista jäsenvaltion varoista on käytetty ja tässä voidaan viitata myös Bulgarian. Hoeveel gaan er dan na, na vijf jaar pitää tarkastella asiaa no, tällä viiden vuoden ajalla ja minkälaista aivovuotoa on tapahtunut uusista jäsenvaltioista muille alueille. Ja me tun... tämä vaikuttaa myös taloudellisesti tietysti. Maailman kilpailukyvystäkin on kyse erikoistumisesta, mitä on maksettu Horisontti 2020 ohjelmasta, ja se on saanut yhä parempia tuloksia, jos tämä sitten johtuu tällaiseen vinoutuneeseen Eurooppaan, niin se ei ole hyväksyttävää. Pyritään siis lisäämään tietoa, jakamaan sitä, tukemaan kaikenlaisia hankkeita. Silo lähestymistavan kautta ja mu- muin keinoin. olen hyvin tyytyväinen, että tässä mainitaan asioita niiden oikealla nimellä, eikä vain luulla, että jos hyvää tutkimusta, niin sitten kaikki sujuu hyvin, mutta ei se välttämättä mene niin. Sitten toinen asia, jonka näen, on, että horisont, Euroopan horisonttikertomuksesta tavallaan ajatellen, ja kun ajatellaan näitä visioita ja erikoisosaamista, mutta myös, että myös puhutaan innovatiivisesta Euroopasta, se on kolmas tärkeä osa. Ja sitten tähän löytyy tutkimus, tutkimusneuvostot, niiden toimintaa pitää auttaa eurooppalaisen varoin. Sitten meillä on innovointineuvosto, sillä on myös iso oma budjettinsa Ja se siis tulee toimimaan niin kuin haluamme kaupungeissa ja alueilla. Ei yksin kuitenkaan tällainen tietovetoinen lähestymistapa, jossa muutetaan tieto uusiksi prosesseiksi, tuotteiksi. Tämä on yksi tärkeimmistä aspekteista Euroopan innovointineuvostoissa. neuvostoissa ja katson sitten, mitä, mitä tapahtuu, kun niitä varoja käytetään aluetasolla. Kaikki on kuitenkin ollut varsin myönteistä tälläkin tasolla. Tässä mietinnössä olen ottanut tämän alueellisen ulottuvuuden huomioon ja olemme tarkastelleet, olen tarkastellut, miten rahastot voivat vaikuttaa ja mikä niiden lisäarvo on. Ja sitten on ollut sellainen ehdotus, että me antaisimme varoja sosiaalirahastoista, Erasmus Plusasta, EAKRstä, horisonttiin. Tämä tässä tapahtuu Euroopan tasolla. Sitten me olemme käyneet hyviä kesku- neuvotteluita ITRE-esittelijöiden kanssa, myös meidän varjoesittelijöidemme kanssa. On käsitelty omien rakennerahastojen vaikutusta ja on tultu siihen johtopäätökseen, että e, siis EAKR ja horisonttiohjelman kautta, jos on sitten tämä että omalla alueella on joku alue tai kaupunki, joka tarvitsee tällaista tukea, jotta se voi tehdä vielä täydentäviä asioita paremmin, ja jos se toimii paremmin horisonttimekanismin kautta, niin niin voidaan tehdä. Mutta jäsenvaltiotkin voi tämän maksun suorittaa. Tämän mukaisesti olemme laatineet tämän tekstin ja tämä liittyy tähän yleisasetukseen, jota pian tulemme täällä parlamentissa käsittelemään. Vielä kerran tässä on hyvät, hyviä näkymiä ja tämä on todella välttämätöntä ajatellen kohesio, politiikka ja kohesiotilannetta. Tämä on hyvin tärkeää kasvun ja työpaikkojen kannalta. Ei haluta jatkossa minkäänlaista vinoutunutta epätasa-arvoista Eurooppaa. Se ei saa olla tuloksena kohesio rahastojen varoja käytetään paljon myös Itä-Euroopan maissa ja horisonttirahastosta tulee paljon vanhemmille jäsenvaltioille. Ja mielestäni meidän pitäisi saada aikaan parempi tasapaino täydentävyydessä. Nyt haluaisin tietää, mitä te olette mieltä. Ja toivottavasti pystymme pitämään kiinni aikataulusta. Thank you very much. Now I'll give the floor to the... Kiitos oikein paljon. Sitten annan puheenvuoron varjoesittelyä. Ensin edustaja Rodriguez. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos myös herra Lambertille näistä tästä lausuntoluonnoksesta ja ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt Euroopan horisontti on yksi kunnianhimoisimmista ohjelmista. Sillä on hyvin määritellyt tavoitteet, mutta halusin vain kertoa muutaman ajatuksen siitä. Ensinnäkin meidän on varmistettava, että meillä on laajat konvergenssistrategiat koko Euroopalle ja että tarjoamme huippuosaamismahdollisuuksia, osallistavia sellaisia, niin että pystymme paremmin jakamaan tuen toiminnalle tutkimuksessa ja kehityksessä koko Euroopan laajuisesti. Meidän pitää välttää tällaisia yhdensuuntaisia äh, virtoja, että lahjakkaat ihmiset siirtyvät äh, reuna-alueilta äh, Euroopan keskustaan. Ähm, meidän täytyy huomioida Euroopan horisontti ohjelman pilarit ja kun ohjelmaa pannaan täytäntöön, koska horisontti 2020 oli hyvin paljon liikettä ja hyvin paljon lahjakkaita ihmisiä muutti Pohjois-Eurooppaan ja Keski-Eurooppaan, joten meidän täytyy nyt varmistaa myös yksinkertaistaminen ja ottaa huomioon samalla kuitenkin vastuukysymykset. Meidän on paremmin yhdistettävä ja kohesiomekanismisäännöt Euroopan horisonttiohjelman sääntöihin niin, että vähennämme taakkaa ja tarjoamme parempia mahdollisuuksia aluekehitysrahasto ja horisontti Eurooppa määrärahojen käyttöön käyttöä varten, jotta voimme edistää eh, tieteen työllisyyttä. Meidän on myös edistettävä avaruustutkimusta, eh, Euroopan avaruusviraston autonomiaa lisättävä. Meidän on katsottava, eh, me tiedämme, että Euroopan reuna-alueet ovat hyvä paikka harjoittaa tällaista tutkimusta. Meillä täytyy olla myönteistä syrjintää reuna-alueiden suhteen, esimerkiksi luoda tutkimusverkosto näille alueille, koska usein ne jätetään ulkopuolelle. Meidän on varmistettava, että meillä on todella ähm, huipputason teknologiatutkimusta, jotta voimme vahvistaa Eurooppaa sisäisesti ja ulkoisesti. Meidän on varmistettava, että meillä on jatkuvaa investointia digitaalisiin pätevyyksiin, joka on osallistavaa ja monipuolista ja antaa laaja-alaista tukea. Ja lopuksi meidän on varmistettava tutkimuksen edistäminen yhteiskunnallisessa tutkimuksessa, yhteiskunnallisilla aloilla. Nämä eivät ole yhtään sen vähemmän tieteellisiä kuin nämä tieteenalat, joita kutsumme kovaksi eh, tieteeksi. Seuraavaksi edustaja Katainen puhun suomea. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos raportoijalle asiantuntevasta lausuntoluonnoksesta. Voin olla kanssanne yhtä mieltä siitä, että eurooppalaisten innovaatioekosysteemien roolia on syytä vahvistaa ja niiden keskeinen rooli tieteen tukena pitää myös tunnustaa. Kannatan myös raportoijan ehdottamaa budjettimuutosta tähän liittyen meidän on saatava Euroopassa sekä EUn valtion että myös aluetason innovaatio-ohjelmat ja ekosysteemit paremmin sopusointuun keskenään. Niiden välistä keskustelua on ehdottomasti tiivistettävä. En voi kuitenkaan täysin yhtyä raportoja ajatuksiin alueellisen näkökulman korostumisessa täytäntöönpanon eri missioiden ja kriteerien yhteydessä Ymmärrän toki näkemyksen siitä, että tiede ei synny tyhjiössä ja että erinomainen tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta edellyttää panostuksia muuhunkin kuin tiedeyhteisöön. Kriteerien kohdalla meidän tulee kuitenkin olla tarkkoja ja ehdottomia. Horisontti etsii parhaita tuloksia, parhaita hankkeita ja siitä syystä erinomaisuuden, laadun ja vaikuttavuuden on oltava niitä ratkaisevia tekijöitä. Alueellinen vaikuttavuus voi olla ja pitääkin olla luonnollinen seuraus erinomaisesta ja laadukkaasta hankkeesta ja tutkimustyöstä. Ja alueellisia vaikutuksia voidaan entisestään vahvistaa kohesiopolitiikan suomilla välineillä. Raportoija ehdottaa lisäksi sosiaalisten ja ei teknologisten innovaatioiden mukaan ottamista Euroopan innovaationeuvoston Pathfinder-instrumentin äh, alle. Tämä on erinomainen avaus. Nämä ovat todellisia bottom-up-välineitä, joiden pitäisi olla avoimia kaikenlaisille innovaatioille riippumatta teknologisesta sisällöstä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraava mm, varjoesittelijä, jonka näen täällä salissa, on edustaja Skrek. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotuksessa on puiteohjelma ja eh, osallistumisohjeet pannaan yhteen sääntöön, niin siinä, te, yhteen sääntöön, niin siinä tehdään huomioon paljon yksinkertaistamista. Euroopan horisonto vahvistaa Euroopan teknologista ja tieteellistä pohjaa, jotta voimme voittaa suurimmat teknologiset haasteet ja saavuttaa kehityksen tavoitteet. Samanaikaisesti ohjelma lisää unionin kilpailukykyä mukaan lukien itäisten teollisuusalojen ja tällä tavoin voimme viedä eh, tällaisia eh, toimia eteenpäin. Tässä yritetään ratkaista digi- sitä digitaalista kohesiopolitiikkaa omiin ohjelmiin. Horisontti Eurooppa on yksi vain näistä. Komission ehdotuksessa on eh, siirtoehdotuksia kohesiopolitiikasta muihin ohjelmiin, esimerkiksi jopa 5 prosenttia Invest EU-hun ja 5 prosenttia muihin ohjelmiin. 10 miljardia eh, verkkojen Eurooppa-ohjelmaan ja myös tähän Euroopan horisonttiohjelmaan. Kohesiopolitiikka on leikattu jo huomattavasti, että lopun pitäisi todellakin pysyä kohesiopolitiikassa niin kauan eh, kuin eh, se olemme ymmärtäneet, niin rahoitus on pidetty samalla tasolla. Kohesio politiikka tukee innovointiohjelmaa, vie esimerkiksi innovointia markkinoille, äh, sopeuttaa innovointia ja niin poispäin. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin horisontti ohjelma on keskittynyt tietyille alueille, kun taas kohesiorahoitus on levinnyt paljon laajemmalle. Äh, tarkoituksena edistää innovointikapasiteettia ympäri Eurooppaa, erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla. Kovasti tuemme tätä lähestymistapaa ja olemme sitä mieltä, että koisiopolitiikan pitäisi rahoittaa huippuosaamista syrjemmillä alueilla. Kiitoksia. Edustaja Damato. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, sen pitäisi nähdä toimijana myös alueet ja kaupungit Erityisesti tämän pitäisi edistää kansalaisten hyvänvointia ja siksi täytyy huomioida yksi Euroopan peruspilareista, nimittäin koheesio tässä äh, on tehty, perustettu tultu sille työlle, mitä minä olen tehnyt jo osittain ITREn varjoesittelijänä. Äh, haluaisin, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen, erityisesti siihen, että saavutettaisiin nolla äh, prosentin kasvihuonekaasupäästötavoite vuoteen 2050 mennessä Siksi me emme saisi tukea millään lailla rahallisesti fossiilisia polttoaineita. Komissio asettaa teollisuudelle ja markkinalle hyvin tärkeän roolin tässä. Ne ovat tietenkin tärkeitä, mutta on huomioitava myös yhteiskunnan tarpeet ja myös itse tutkimuksen arvo. Haluaisin tasapainottaa tämän tekstin, asettaa oikeat prioriteetit niin, että se heijastaisi todellakin unionin perussopimusten arvoja. Mitä tulee sitten rahoitustukeen, tällä kertaakin pyydän, että äh, tekstiin otettaisiin viittaus, jotta vältettäisiin äh, keinottelu äh, eri rahoitusten suhteen. Ja nyt haluan vedota teille, että pitää ottaa uudelleen käyttöön PK-yritysväline. Se oli kuitenkin ollut varsin menestyksekäs nyt vaikuttaa siltä, että halutaan unohtaa tämä väline. Tässä on kyse prioriteetti välineestä. Se voi mahdollistaa sen, että pk-yritykset ovat toimijoita, kun haetaan innovointi- ja tutkimusmäärärahoja. Mm, tässä minun huomioni ja aion tehdä niistä tarkistuksia ja tällä tavoin vaikuttaa kollegan työhön. Kiitoksia. Kiitos. Tässä olivat lausunnon varjo. Esittelijät edustaja Bresso, tekin halusitte osallistua keskusteluun, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, koska hän mielestäni hyvin eh, tarkalla tavalla otti huomioon sen, että tuleva Euroopan horisonttiohjelma on yhdistettävä aluepolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan. Uskon, että mitä enemmän onnistumme yhdistämään eri välineitä, niin että ne toimivat yhdessä, sitä paremmin pystymme Mm, saavuttamaan tuloksemme ja voisimme ehkä tähän ottaa mukaan tarkistuksen, jonka avulla eh, osoitamme, että haluamme todella, että innovaatio leviää kaikille alueille eikä keskity vain joillekin alueille, jotka ovat vahvoja. Tietenkin niitä täytyy tukea, koska ne ovat eh, meidän eh, mm, mm, maailmanmestarimme tässä, tällä alalla, mutta jos haluamme, että ne ovat vahvoja jatkossakin, niin silloin meidän tuettava myös muita alueita, jotta ne alueet voivat toimia yhdessä. Aluepolitiikan pitäisi tukea innovaatiota. Siksi mielestäni tämä ehdotus alueellista innovaatioekosysteemeistä on erittäin mielenkiintoinen. Se voisi olla tapa, jolla alueet laativat oman strategiansa eivätkä sitten hukkaa resursseja eri asioihin. Ja tämä on myös sitten se paikka, jonne eh, eri ideat voivat yhdistyä. Toivomme, että ensi viikolla Strasbourgissa voimme hyväksyä päätöslauselman, jossa pyydetään, että Euroopan unionilla olisi agenda maaseutualueita, vuoristoalueita ja reuna-alueita varten, kuten kollegani jo muistuttikin. Jos haluamme edistää innovaatiota myös näillä alueilla, meidän on huomioitava, että se tapa, jolla yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa, on erilainen suurissa kaupunkikeskittymissä. Siellä äh, urbaani agenda voi auttaa meitä mm, äh, määrittelemään tämän, mutta meidän täytyy huomioida myös ne alueet, jotka ovat harvempaan asuttuja. Siellä äh, innovaatio vain hyvin vaikeasti juurtuu ja äh, siksi olisi pohdittava, miten voitaisiin äh, uudelleen ajatella nämä alueet taloudellisesti. Ne eivät pelkästään maaseutualueita, vaan niissä pitäisi olla myös tällaisia innovaation kehityskeskuksia. Ajatellaanpa näitä äly kyliä, eh, joita minä ja kollegamme eh, käsittelemme hyvin innoissamme. Joten voisimme tehdä tarkistuksen, jossa äh, huomioidaan se, että vaikka meillä on yhteiset tavoitteet, niin määriteltäisiin kuitenkin sellaisia ohjelmia, jotka voivat äh, sopeutua äh, eri alueiden tarpeisiin, alueiden, joilla on heikkouksia. Ne ovat esimerkiksi reuna-alueita tai ne ovat hyvin harvaan asuttuja vain tällä tavoin voimme todellakin ottaa mukaan kaikki unionin alueet ja luoda se kriittinen massa, jolla pystymme kasvattamaan unionin innovointikapasiteettia joten yhdessä varjoesittelijämme kanssa aion tehdä joitakin tämän suuntaisia tarkistuksia, mutta arvostan kovasti kollegan tekemää työtä. Se menee oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Thank you. Thank you Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Maletic. Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelyitä. Olen hyvin iloinen, että kaikki mainitsitte ja herra Lambert myös mainitsi sen, että Euroopan unionissa on Itä-Euroopasta aivovuotoa ja näin laajakkaat ihmiset lähtevät keskeiseen ja pohjoiseen Eurooppaan. Ja yksi syistä, liittyy projekteihin, jotka houkuttelevat heitä, joita me rahoitamme horisonttiohjelmasta. On siis hyvin tärkeää tukea horisonttia ja sen kaltaisia ohjelmia Erasmus Plussaa ja niin edelleen, mutta meidän pitäisi miettiä myös kohesiopolitiikkaa, koska tosiasia on, että jos me valtavasti tuota, tuemme horisonttiohjelmaa ja lisäämme sen merkitystä samalla, ja samalla emme lisää kohesiopolitiikkaa ja anna vähemmän kehittyneille maille mahdollisuutta kehittyä, saada muut kiinni, niin silloin päädymme yhä suurempiin e- e- eroihin ja jakautuneempaan Eurooppaan. Meidän täytyy tehdä jotakin tämän asian lopettamiseksi. Tämän lisäksi ajattelen politiikkaa ja innovaatiota, tutkimusta ja innovaatiota, niin meillä on tavoitteet asetettuna EU:ssa sillä tavalla, että jokaisen jäsenvaltion pitäisi investoida kolme prosenttia tutkimuksen ja kehityksen ja innovaatioon omasta BKTstään hyvin kehittyneissä maissa, vauraamissa maissa tämä tavoite on saavutettu, mutta tietysti vähemmän kehittyneissä maissa olemme kaukana tavoitteesta. Esimerkiksi Kroatiassa ollaan 1,8 prosentin tasolla. Ja kohesiopolitiikan kautta pitäisi tukea vähemmän kehittyneitä maita, jotta ne pystyvät investoimaan myös 3 prosenttia BKTstään tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin – ja sitten meidän pitäisi itse asiassa harmonisoida investoinnit kansallisen investoinnit horisontin kanssa. Tässä vaiheessa olen sitä mieltä, että kohesiota ei, kohesiopolitiikalla ei voida tukea horisontti vaan sitä, sillä Pitäisi tukea juuri maiden kykyä kehittyä ja jotta ne, jotta ne voivat investoida tämän kolmen prosentin tavoitteen mukaisesti. On tärkeää pitää mielessä tämä kolmasosa BKTstä. Pitää miettiä, mm, miten voimme tehdä enemmän työtä horisontelman kanssa, kehittyneempien maiden kanssa, niin että nekin sitten investoisivat enemmän horisonttiohjelmaan tämän, tästä 13 prosentista, ja näin tukisivat vähemmän kehittyneiden maiden kehitystä vielä enemmän, eikä vain kohesiopolitiikan kautta enää. Thank you very much. As there are no any from the members of Oh, Mr. Albrecht, I'm sorry. Kiitoksia, koska mitä muita toiveita ei ole, niin täällä on vielä Albrecht, joka haluaa puheenvuoron. Vain lisätietoa. Ja näin haluaisin ottaa esille sen, että meidän täytyisi katsoa, mm, äänestää siitä, että mm, uusi Horizon-ohjelma saa, uusi horisonttiohjelma saa enemmän ääniä. Ja nyt meillä on ehdotus 80-120 miljoonaan. Ja tässä siis on kysymys tästä paketissa ja me olemme valmiita antamaan lisärahaa horisontille. Tämä siis nyt vain tiedoksi, sillä horisonttikohdalla kysymys on siitä, että mikä on yleinen kantamme horisonttiohjelmasta. Puheenjohtaja, toivomme teille kaikkea hyvää tässä kannassa. Edustaja Ropea. E, ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami kollegos. E, tai... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on todella hyvin hyödyllinen ohjelma ja meidän pitäisi miettiä, miten saadaan tämä toimimaan tulevaisuudessa, jotta voidaan todella sitä hyötyä. Kyllä pitää vahvistaa vahvimpia maita tai alueita, tiettyjä alueita, mutta pitää myös tarkastella heikompia, miten ne saadaan vahvemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Ja käytäntö, joka on ollut käytössä tähän asti, osoittaa, että vain vahvimmat ja suurimmat maat pystyivät käyttämään näitä varoja ja rahastoja. Kollegatkin ovat tähän jo aamu, tänä aamuna viitanneet. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut alueet ovat todella kehittyneitä, kun taas muut kärsivät aivovuodosta ja niin edelleen. Jos me puhumme aluepolitiikasta ja ohjelman täytäntöönpanon tuloksista, niin mielestäni aluepolitiikka kärsii meidän toimintamme takia. Mm ja minä tuen tässä esittelijää. Ja olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi tarjota mahdollisuuksia kaikille jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon kaikki alueet ja auttaa niitä osallistumaan ohjelmaan. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää alkaa miettiä tiettyjä kynnyksiä rahoituskynnyksiä. Ja jos joku jäsenvaltio tiettynä ajankohtana tai alue tiettynä ajankohtana ei käytä sille myönnettyjä varoja, silloin varat palautetaan yleisbudjettiin ja sitten sitä voidaan käyttää, käyttää tukemaan parhaimpia vahvimpia projekteja. Ja jos emme näin tee, niin uskon, että emme saavuta tavoitteitamme, emmekä pysty varmistamaan, painottamaan sitä, että varoja rahastosta käytetään tehokkaammin ja enemmän. Lisäksi ensimmäistä kertaa historiassa maatalous on otettu mukaan ohjelmaan. Lisää 10 miljoonaa euroa käytetään kehityksen mm, maataloussektorilla. Tämä on tärkeää niin kehittyneille kuin vähemmän kehittyneillekin maille. Meidän pitäisi kaikkein kuunnella näitä tänään esittämiämme perusteluita ja pitäisi selkeästi ymmärtää, että kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus käyttää ohjelmaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt edustaja Howard, teillä on puheenvuoro. Thank you. Uh, um... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Horisontin tarkoitus on kehittää tutkimus- ja tietoaluetta Euroopan tutkimusalueella ja näin sovelletulla tutkimuksella on ollut suuri rooli, kun on kehitetty Euroopan kilpailukykyä ja eurooppalaista teollisuustaitoa. Ja asettanut, näin se on asettanut myös Euroopan teknologisen tutkimuksen kärkeen. Tässä nyt on varoituksen sana, mutta kun moni kilpailukykyinen talous nyt syytää paljon enemmän rahaa tutkimukseen ja huippututkimukseen. Ja ne tekevät sitä verrattuna, paljon enemmän verrattuna Euroopan unioniin. Ja Maletitkin teki tässä suhteessa hyvän ehdotuksen. Näin luodaan nämä ehdotukset tuoda ne yhteen ja saada aikaiseksi synergiaa, mutta muutaman varoituksen sanon, varsinkin ne, jotka uskovat, että teollisuustuotanto ja tieteen huippukärki haluaa tutkia asiaa. No, ne haluavat tutkia niitä asioita, joissa ihmiset ovat hyviä. Minusta vaikuttaa siltä, että horisonttiohjelman ja aluepolitiikan ideana on kehitellä tuota huippuosaamista niillä aloilla, jotka ovat aluepolitiikan tavoitteita sen sijaan, että korvattaisiin jotain muuta huippututkimuksen tieltä. Me emme siis mitään saavuta siinä mitään. Kehittyvät alueet eivät hyödy mitenkään siitä, eikä tutkimuksen kärki. On tärkeää, että horisonttiohjelmalla on nimenomaan tämä huippuosaamisulottuvuus, että me löydämme tavat saada tutkimusinstituutit, jotka tätä, tähän huippuun pyrkivät, että niitä voidaan kehittää niillä alueilla, jotka näitä tarvitsevat. Ja se on ollut aivan oikein, kun on haluttu tarkastella tätä asiaa. Mielestäni ongelmallisempaa on varmistaa se, että oikein nivoutetaan yhteen alue- ja kehityspolitiikka, tiede- ja huippupolitiikan kanssa. Tässä ei kukaan hyödy siitä, että nämä asetetaan vastakkain, sillä loppujen lopuksihan näillä organisaatioilla ei ole mitään 50 vuoden etumatkaa, vaan se on 800 vuoden etumatka, eikä kukaan aio lähiaikoina siitä kyllä luopua. Thank you very much. Now I can give the floor. Kiitos oikein paljon. Nyt voin antaa puheenvuoron komission edustajalle. Edustaja Malo, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos oikein paljon esittelijälle. Rafan Nisteroille, samoin kuin varjoesittelijöille tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta, jota olemme käyneet tänä aamuna. Heti aluksi haluaisin kiittää erityisesti herra Van Nisterroita siitä, että hän on ollut niin sitoutunut tähän aiheeseen jo usean vuoden ajan. Nämä synergiat, joita voisi syntyä puiteohjelman ja rakennerahastojen välillä erityisesti. Ja komissio on erittäin tyytyväinen nähdessään, että tässä mietinnössä. Useat, mietinnöt, useat tarkistukset menevät vielä pidemmälle eh, näiden synergioiden suhteen. Ensimmäinen asia, johon haluaisin reagoida, on se, että herra Van Nisteroi alkupuheenvuorossaan viittaa viittasi Horisontti 2020 väliaikaisarviointiin. Ja tätä väliaikaisarviointia johti herra Lami ja siinä todellakin mainittiin selvästi, että tarvitaan enemmän synergioita EU-ohjelmien välillä, myöskin kansallisten ja alueellisten ohjelmien välillä, jotta jotta ne voisivat olla mahdollisimman tehokkaita, mitä tulee niiden vaikutukseen tutkimukseen ja innovointiin. Ja kuten useat teistä mainitsivat tänä aamuna, nämä toimet ovat täydentäviä, niiden ei pitäisi olla vastakkaisia, niiden pitäisi kulkea käsi kädessä. Ja äh, tämä on yksi äh, tärkeä osa Euroopan horisonttiohjelmaa, mutta kuten olette myös nähnyt samoin tässä rakennerahastossa ilmasto-ohjelmissa. Tämä Euroopan horisontti ohjelmassa on mainittu ihan erityisesti on mainittu erityisiä synergiaetuja, jotka haluamme saada aikaan. Ja siksi olemme iloisia siitä, että regivaliokunnan valmistelijan lausunnon useammat tarkistukset ovat menossa tähän suuntaan. Koska meillä on vain vähän aikaa tänä aamuna, aion keskittyä pääkysymyksiin, mutta mielellämme kirjallisesti tarjoamme lisäkommentteja. Ensimmäinen asia, johon haluaisin puuttua, on tämä alueellinen ulottuvuus. Useammassa tarkistuksessa, joita tässä ehdotetaan, alueellista ulottuvuutta selvästi korostetaan. Me komissiossa olemme sitä mieltä, että joka tapauksessa se ajatus, että tuetaan parasta ja onnistuneita hanketta vaikuttaa alueellisuuteen Euroopan horisonttoohjelmassa ohjelmassa että huipputaso sen täytyy olla avainkriteeri, mutta tietenkin eh, tietyillä alueilla, kun puhumme vaikutuksesta, niin silloin tarkoitamme nimenomaan alueellista vaikutusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että alueellisen vaikutuksen pitäisi olla yleinen kriteeri, koska silloin syntyy vaara siitä, että alueellinen ulottuvuus ja huipputaso kriteeri päätyisivät ristiriitaan keskenään. Mutta silloin kun se on järkevää, niin tämä alueellinen ulottuvuus on kyllä mielissämme ja jos on tarpeen, niin ehkä johdantoosan kappaleessa tai jossain muissakin kohdin mahdollisesti tehdä tämä näkyvämmäksi, niin olemme valmiita harkitsemaan sitä. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, on selvennys, jota ehdotetaan useammassa määritelmässä. Olemme valmiita harkitsemaan joitakin niistä, koska ne vaikuttavat järkeviltä. Meillä on vain yksi huolenaihe liittyen siihen, että mitä yksityiskohtaisempia olemme, sitä vähemmän joustavia olemme seuraavassa täytäntöönpanossa. Eli tärkeää on sopia siitä, mitkä ovat tavoitteet, mitä haluamme saavuttaa ja sitten katsoa, mikä on kaikkein relevantein määritelmä, jota käytämme oikeusperustassa. Meidän pitäisi välttää liian yksityiskohtaisia määritelmiä mutta viittaus esimerkiksi alueellisen innovaatioekosysteemiin, joka ei välttämättä ole asia, jota tarvitsemme määritelmässä, niin se löytäisi varmaan paremmankin paikan ehdotuksessamme erityisesti pilari kolmen innovaatio ekosysteemiosassa horisontti 2020, jossa se mainitaan ikään kuin rivien välissä, mutta ei ehkä riittävän selvästi. Se sitten mahdollistaa sellaista yhteistyötä, kuten herra Van Nistelrooy lausunnossaan ehdottaa. Sitten haluaisin kommentoida myös erästä toista avainulottuvuutta, nimittäin täydentävyys, yhteensopivuus, synergiaedut, horisont, Euroopan horisonttiohjelman ja rakennerahastoehdotusten välillä erityisesti. Sanon erityisesti, koska yksi teistä mainitsi, että nämä synergiat eivät saisi rajoittua pelkästään sosiaalirahastoon ja Euroopan horisonttiohjelmaan, vaan niitä pitäisi olla myös muiden eurooppalaisten ohjelmien kanssa, esimerkiksi Invest EUn kanssa ja muidenkin kanssa, joissa tällainen yhteistyö on järkeenkäypää. Jotkut esittelijän tekemät tarkistukset selventävät tarjoamalla ylimääräisiä yksityiskohtia siitä, minkä tyyppinen ohjelma voisi tällaisia synergioita saada aikaan. Periaatteessa olemme samaa mieltä, mutta jos voisimme välttää sen, että annamme sen vaikutelman, että ainoastaan nämä ohjelmat voivat äh, saada aikaan synergiaetua Euroopan horisontin kanssa. Se olisi parempi. Ajattelen tässä tätä huippuosaamissiiloa, äh, jossa mainitaan ESR, EAKR esimerkiksi. Voisi olla muitakin äh, ohjelmia. Me emme ole siis tässä mitenkään erimielisiä, mutta tätä olisi selvennettävä. Sitten toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset selvennykset ja yritykset, kuten herra Van Nistelrooy sanoi ja eräs varjoesittelijöistäkin sanoi, kaikenlaiset yritykset puuttua ongelmiin, jotka liittyvät eri rahastojen yhdistämiseen joita on nykyisessä puiteohjelmassa. Me komissiossa haluaisimme, että mahdollisimman paljon käytettäisiin niitä mahdollisuuksia, jotka aukenevat nyt, kun valtion tukisäännöstöä uudistetaan. Tämä voisi auttaa meitä siinä, että yhteensopivuus olisi tulevaisuudessa vieläkin parempi. Tässä yhteydessä haluaisin äh, mainita myös äh, nämä siirrot, jotka mainittiin lausunnossa. Siirrot yhdestä ohjelmasta toiseen ovat yksi synergiamahdollisuus, mutta ei ainoa sellainen äh, on myös sellainen mahdollisuus, että siirtoja ei tehdä, vaan että olisi tällaista yhteistyötä, joka mahdollistaisi ähm, sen, että joku hanke rahoitettaisiin yhdestä ohjelmasta ja arvioitaisiin ja valittaisiin toisen ohjelman puitteissa. Euroopan horisontin kontekstissa aiomme avata mm, kumppanuusmahdollisuuden myös alueellisille toimijoille, mikä ei nykyisessä puiteohjelmassa ollut välttämättä mahdollista. esittelijän ehdotus erityisesti 9.8 artiklasta, sen painamme mieleemme. Ainoa huoli, joka meillä on, on se, että me suositamme, ettei rajoitettaisi tätä tiettyihin hankkeisiin, vaan mahdollisesti itse ohjelmiin. Jonkun alueen tai hallintoviranomaisen edun mukaista voisi olla siirtää osa budjetistaan, eh, rahoittaa tietty määrä budjetteja, mutta eh, tietyssä ohjelmassa. Eli jos eh, haluamme välttää teknisiä vaikeuksia, meidän ehkä pitäisi olla tässä liian tarkkasanainen. Viimeinen kommentti ja sitten päätän puheenvuoroni. Me olemme kirjanneet ylös tämän ehdotuksen, että halutaan muuttaa kolmannen pilarin nimeä. Huomioimme tämän pyynnön, ymmärrämme perustelut. Kaikilla nimillä on etunsa ja haittansa, joten kirjaamme ylös tämän teidän ehdotuksenne. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja haluaisi vielä sanoa muutaman sanan tästä tarpeellisesta täydentävyydestä Euroopan innovaationeuvoston kanssa mm, kuten esittelijä sanoi ja myös jotkut varjoesittelijöistä on aivan selvää, että tämä y- yhteistyön Euroopan innovaationeuvoston kanssa on tapahduttava, mutta siinäkin paras väline tämän yhteistyön laatimiseksi on samassa pilarissa kuin innovaatioekosysteemi, koska tämä, nämä innovaatioekosysteemiosuus stimuloi alueellisia innovaatioekosysteemejä ja sitten myöskin nämä uusien innovaatioiden tuki. Ähm, kiitän ystävällistä kommenteista ja mielellämme sitten palaamme kirjallisesti asiaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Van Nistelrooy. Teidän loppupuheenvuoronne. You made my day. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä oli todella mukava kommentti. Olen oikein ilahtunut tästä kommentista. Tämä ja näin sitten pyritään löytämään parempaa synergiaa näiden kahden välillä. Ja näin saadaan aikaiseksi myös parannus ja voidaan kiinnittää huomiota näihin erityisiin alueisiin. Olen erityisesti ilahtunut siitä, että tässä nyt ei puhuta siitä, mikä on kenenkin toimivalta, miten rahoitetaan yhtä ja miten rahoitetaan toista. Siitä ei ole kysymys. Kysymys on pikemminkin siitä, mitä tällä rahalla tehdään asia ei ole niin, että komissio tulee sitten innovaationeuvostosta ulos ihan valtavalla budjetilla, että meillä on asiantuntijoita siellä ja täällä, vaan kysymys on siitä, että me keskitymme alueisiin ja kaupunkeihin. Näin voimme katsoa sitä, mitä saamme aikaiseksi ja mitä verorahoilla näiden ohjelmien avulla voidaan saada lisää aikaiseksi. Ja meidän täytyy saada myös aikaiseksi eh, lisäarvoa. Ja tässä viimeisten kahden kolmen ohjelmointikauden aikana aluerahastoilla on eh, saatu aikaiseksi kehitystä. Tähän suuntaan on menty. Ja monet ovat sanoneet sitä, että tämä on todella tarpeen, sillä emmehän me voi hyväksyä sitä, että, että Eurooppa kehittyy väärään suuntaan. Jos katsotaan näitä tosiasioita, niin meillä on luvut tässä ja tämä johtaa usean nopeuden Eurooppaan ja siihen, että toisilla on enemmän mahdollisuuksia kuin toisilla. Meidän täytyy todellakin tässä alueulottuvuudessa tarkastella näitä kysymyksiä nopeuttaa tätä kehitystä ja toivottavasti näin voimme esimerkiksi Itren puitteissa toimia. Ja meidän täytyy pyrkiä tähän huippuosaamiseen. Se on ydinasemassa. Ja omistajuus, se, että ollaan yhteisvastuussa eri alueista – tässä viitattiin päätöslauselmaankin. Maaseutualueella on esimerkiksi tämä älykäs erikoistuminen elintarvikkeisiin, biopohjaiseen talouteen. Nämä ovat sellaisia keskityskohtia. Se ei tarkoita, että yksi tarjoaa enemmän kuin toinen, vaan tämä on nimenomaan alueellinen toive, jotka voidaan tässä ottaa huomioon. Kysymys ei ole siitä, etteikö erikoistuttaisi, mutta alueellisesti innovoidaan. Meillä on alueita, joissa asiat tapahtuvat yhdessä ja niihin voidaan panostaa esimerkiksi Länsi- ja Etelä-Euroopassa. Kiitoksia joka tapauksessa kovasti. Puheenjohtajahan tietää, miten tämä menee tästä eteenpäin. Odottelen mielelläni nimittäin teidän esittämienne tarkastuksia. Thank you very much. The proposal for... Kiitoksia oikein paljon. Tarkistusten jätön määräaika on toinen päivä lokakuuta, kyllä päivän päätteeksi kello kuusi iltapäivälle. Kyllä, kyllä me eh, kyllä me voimme, emme voi. Te tiedätte, että it, itre uudistettukin aikataulu ei mahdollista meille enempää aikaa, jos haluamme kääntää kaikki tarkistukset. Mihin aikaan toinen päivä lokakuuta? Päivän päätteeksi kello kuusi. Voi hyvä luoja. Okay. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin Euroopan globalisaatiorahasto. Ja siinä meillä on lausuntoluonnos, jota käsittelemme. Meidän esittelijämme on edustaja Deutsch, vastuuvaliokunta on työllisyysvaliokunta. Ja annan puheenvuoron herra Deutschille. Pyydän anteeksi johtuen tulkkausongelmista tänään, mutta teillä on mahdollisuus puhua Unkaria. Olkaa hyvä. Milyen tisztelt elnök asszony, eh, kedves kollégák! Eh, Puheenjohtaja, arvoisat kollegat, Euroopan globalisaatiorahasto Ei minun tarvitse tätä varmasti teille selittää. Kaikki tietävät aivan hyvin, että nyt puhumme välineestä, joka on todella ratkaisevan tärkeä. Sitä kautta voidaan erityisesti auttaa henkilöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa johtuen taloudellisista vaikeuksista. Autetaan heitä löytämään uusi työpaikka. Tässä kannustetaan liikkuvuuteen ja tätä kautta voidaan vahvistaa ponnisteluita, joita tehdään alueellisella tasolla jäsenvaltioissa. Fogható, személyes életükben megtapasztalható és eredményei jól látható. Euroopan kansalaiset näkevät tässä konkreettisia asioita. He tuntevat äh, tämän omissa nahoissaan. Kyse on myös välineestä, joka auttaa erittäin vaikean ongelman ratkaisemisessa, nimittäin työttömyyden ratkaisemisessa. Me puhumme Euroopassa yhä useammin työvoimapulasta, mutta emme saa unohtaa, että Euroopassa on myös miljoonia työttömiä eli työpaikkojen luonti, tilanteen parantaminen on erittäin tärkeä tehtävä meille yhä. Tämän vuoden 30. päivä toukokuuta komissio teki ehdotuksen globalisaatiorahastosta – Taustalla ajatus, että rahasto voisi jatkaa toimintaansa myös vuoden 2020 jälkeen. Myöskin monivuotisten rahoituspuitteiden puitteissa, tai itse asiassa tämä väline on näiden puitteiden ulkopuolinen. Me toivotimme tervetulleeksi sen, että komission ehdotuksessa rahastoa halutaan yksinkertaistaa samoin kuin sen käyttöönottoa. Hyvät kollegat, lausuntoluonnokselleni haluaisin jatkaa tätä tietä. Haluaisin saavuttaa eh, sen tavoitteen, että eh, tätä asiaa yksinkertaistetaan vielä entisestään, että teemme päätöksiä lainsäädäntöehdotuksen suhteen, niin, että tästä rahastosta tulee vielä hyödyllisempiä, että voimme hyödyntää sitä vielä paremmin. Haluaisin tehdä lyhyen yhteenvedon. Nämä ehdotukset, joita teen lausunnossa, niin ovat seuraavanlaisia. Ensinnäkin minusta on erittäin tärkeää ja perustelenkin tämän, että Käyttöönoton kriteerejä on yksinkertaistettava, eli tähän asti tukikelpoisten irtosanomisten vähimmäismäärä laskisi 150 250. Pienemmissä maissa meillä on myös pienemmät työmarkkinat ja usein näitä irtisanomisia tapahtuu myös pk-yrityksissä, joissa hyvin harvoin saavutetaan tämä 250 irtisanomista. Siksi mielestäni olisi ihan perusteltua laskea tätä rajaa 250-150. Olen kuitenkin avoin mm, laskemaan tätä vielä tästäkin. Lisäksi toiseksi ehdotan, että teemme lisätoimenpiteitä – rahaston käyttöönoton yksinkertaistamiseksi, jotta menettelyt nopeutuisivat ja yksinkertaistuisivat. Komission ehdotuksessa sanotaan, että komissio käyttöönotto kriteerit arvioi mahdollisimman nopeasti ja tekee päätöksensä mahdollisimman nopeasti. Eli tämä hyvin epämääräisen muotoilun, sitä haluaisin kyllä vähän tarkentaa. Nimittäin, että komission pitäisi 15 päivän sisällä tehdä päätös. Mielestäni tämä ehdotus, joka löytyy täältä. eli että hakemuksen jätön jälkeen 60 päivän sisällä komission pitäisi tehdä päätöksensä, niin minä haluaisin laskea tätä 40 päivään. 55 työpäivän sisällä hakemuksen hyväksymisen jälkeen pitäisi tehdä tukipäätös Tähän hyödynnetään kriisitapauksessa, kun on joukkoirtisanomisia ja silloin on ihan perusteltua, että tämä päätös tehdään mahdollisimman pian. Ja sitten lopuksi tarkistusten jättövaiheessa aion tehdä vielä lisäehdotuksia. Esimerkiksi, että globalisaatiorahasto rahaston yhteisrahoitusta harmonisoitaisiin sosiaalirahaston kanssa. Eli yhteisrahoitustason pitäisi pysyä 60 prosentissa. Erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joihin on suunniteltu leikkauksia. Ja haluaisin myös tehdä sellaisen ehdotuksen, että kaikissa jäsenvaltioissa, joissa on ilmoitettu joukkoirtisanomisista, joissa on tiukkoja sääntöjä, joissa tiedetään ihan tarkkaan, että meidän arviomme mukaan tulee tapahtumaan 150 henkilön irtisanominen ja että sitten voidaan hyödyntää tätä globalisaatiorahastosta neuvostoa jo siinä vaiheessa, kun ilmoitetaan näistä joukkoirtisanomisista, voitaisiin käynnistää tämä menettely niin, että sitten kun irtisanominen todella tapahtuu, tuki on jo käytettävissä niin, että irtisanotut mahdollisimman pian voitaisiin taas integroida työmarkkinoille. Hyvät kollegat, kovasti odotan teidän palautettanne ja toivon, että avullanne voin saavuttaa sen, että globalisaatiorahastosta äh, tulee vielä tehokkaampi äh, työntekijän apuri silloin, kun hänet irtisanotaan niin, että hän pian taas löytää paikkaansa työmarkkinoilla. Nyt anna varjoesittelijöille puheenvuoron. Pyydän, että puhuisitte lyhyesti kolme minuuttia maksimissaan, koska meidän on pidettävä kiinni aikataulustamme. Edustaja Muskuri. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. En alkuun haluan kiittää esittelijää tästä hyvälaatuisesta työstä. Se mahdollistaa sen, että voimme käsitellä tämän asian erittäin hyvissä olosuhteissa. Kun tarkastellaan globalisaation vaikutuksia, Eurooppa tarvitsee enemmän kuin koskaan välineitä, jotka ovat tehokkaita. Ja tämän seurauksena tässä tavoitteena on nimenomaan näiden hyvien välineiden luonto. Ja lisäksi meidän täytyy saada työntekijät mukaan tähän toimintaan. Esimerkiksi työntekijöiden mukana olen, on tässä suhteessa tärkeää myös sellaisilla alueilla, joissa työttömyys on erittäin laajalle levittynyttä. Meillä täytyy myös olla psykologinen apu silloin, kun kokonaisen alueen, alueeseen vaikuttaa yritysten sulkeminen. Komission ehdotus vuoteen 2027 asti pyrkii helpottamaan tämän välineen käyttöä yksinkertaistaen menettelyjä. Samalla komissio ehdottaa sitä, että helpotetaan ja kevennetään tätä välinettä ja helpotetaan tuota interventiota – kuten esittelijä tätä kynnystä, joka on irtisanomiskynnys määrällisesti, on hyvä asia. Ja meidän takaisten alueiden edustajana voin vain onnitella komissiota siitä, että se on ottanut huomioon myös nämä ulkoiset alueemme, kun kysymys on tästä interventiokynnyksestä. kynnyksestä. Näin suhtaudun erittäin myönteisesti siihen, että uudet säännökset otetaan myös mukaan tässä kysymyksessä, että näin me kykenemme ennakoimaan erilaisia tapahtuvia ilmiöitä. Aion esittää myös joitakin tarkistuksia tämän ehdotuksen täydentämiseksi esittelijälle. Edustaja Maria Arena on myös käsitellyt näitä kysymyksiä ja hän esittää sitten meidän koko kantamme. Tiedän, että useat meistä täällä tunnustavat, että nuorisotyöttömyys on meille erityinen haaste ja näin meidän tulee myös saada globaalisaatiorahasto auttamaan nuoria myös sellaisilla alueilla, jossa nuorisotyöttömyys on laskussa. ja kaikki ne alueet, joissa työttömyys on 10 prosenttia tai sen yli, näissä täytyy tukea myös työntekijöitä, joita uhkaa työttömyys. Kiitoksia. Thank you very much. The next shadow... Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä. Onko ECRstä varjoesittelijä? Ei. Rouva Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös raportoijalle. Komissiohan on todella muokannut, muokannut tämän globalisaatiorahaston luonnetta. Se on puolittanut työttömäksi jääneiden kynnyksen 500-250 ja laajentanut myös ohjelman sovellusalaa, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta eh, herää kysymys, minkälaisia seurauksia tästä laajentamisesta on tuleeko mahdollisesti runsaasti uusia ja pieniä hakemuksia, jotka taas luonnollisesti paisuttaa hankkeisiin liittyvää hallintoa ja myöskin hallinnointikustannuksia ja, ja myöskin pidentävät käsittelyaikoja. Komissio on laajentanut tätä EGRn käyttöä merkittävästi nykyisestä ja siksi pitäisi pohtia, onko hyvä, että laskisimme kynnystä entisestään, kuten raportoija ehdottaa 250-150. Kiinnostaisi kovasti, mitä olisivat tämän muutoksen aiheuttamat konkreettiset seuraukset tuon rahaston käytölle ja myöskin kohdentumiselle. Tämä EGR on kuitenkin erityisväline erityisiin tilanteisiin ja sen avulla tulisi vastata merkittäviin ja äkillisiin rakennemuutoksiin työmarkkinoilla. Sen käyttö kuuluu tilanteisiin, joissa EU toisi todellista lisäarvoa. Jäsenmailla on sitten oma vastuunsa kehittää omia työmarkkinoitaan tai koulutusjärjestelmiään samanaikaisesti. Ja sitä vastuuta ei sovi unohtaa. Olen samaa mieltä raportoijan kanssa siitä, että nykyistä hakemusten käsittelyprosessia pitää todellakin nopeuttaa Nykyisellään päätösten saaminen EU-elimistä on saattanut kestää jopa puoli vuotta hakemusten jätöstä. Tämä ei todellakaan ole nopeaa reagointia. Tässä päällimmäisiä huomioitani. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Valina ei ole paikalla, Rova Vana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Voi puhua hyvin lyhyesti. On yleisesti tunnettua että vihreät suhtautuvat hyvin myönteisesti globalisaatiorahastoon. Me olemme keskustelleet asiasta yhdessä Maria Reinan kanssa. Ja Bereich erweitert wird und nun auch den Übergang zu einer ja että tämä soveltamisala, että tätä laajennetaan e, ja e, että huomioidaan myös digitalisoinnin ja automatisoinnin e, kielteiset vaikutukset ja että tämä investointikriteerit, että Eh, siis eh, tukikriteerit lasketaan 250-150 irtisanottuun työntekijään, koska monilla alueilla ei ole näin paljon ähm, näin suuria yrityksiä. Äh, tietenkin kannatamme myös sitä, että globalisaatiorahaston budjettia nostetaan. Eh, meille globalisaatiorahasto on erittäin tärkeä solidaarisuusväline työntekijöiden tukemiseksi ja aktiivista työmarkkinapolitiikkaa varten. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Damato. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kuten tiedämme tämän ohjelman äh, perustavoite, globalisaatiorahaston perustavoite on tarjota solidarisuutta ja tukea irtisanotuille työntekijöille etsinäisille armatinharjoittajille, joiden työ on päättynyt suurten rakennonmuutosten takia, jotka olivat yllättäviä. Työntekijät ovat eh, omissa nahoissaan kokeneet eh, globalisaation vaikutukset, esimerkiksi eh, kaupan virtojen maailmanlaajuinen muuttuminen voivat vaikuttaa työpaikkoihin hyvin vakavalla tavalla. Komissio pohdinta-asiakirjassaan tunnistaa, että globalisaatio ja teknologinen muutos ovat ähm, syy siihen, että tarvitaan toisaalta äh, päteviä äh, työntekijöitä, korkeasti koulutettuja työntekijöitä, toisaalta yhä vähemmän ähm, perustason äh, työn voimaa ja tätä nopeuttavat vielä teknologiset muutokset. Solidaarisuus ja kestävyyden nimissä on tärkeää ennakoida globalisaation ja teknologian muutoksen kielteisiä vaikutuksia ja parantaa sosiaaliturvajärjestelmiä nykyistä ohjelmaa voidaan varmasti parantaa monesta näkökulmasta. Jotta voitaisiin tukea työntekijää, on huomioitava myös palvelusektorin epävarmuus. Siinä kriisi näkyy myöhemmin kuin teollisuudessa. Jotta voisimme näitä työntekijöitä itsenäisiä ammatinharjoittajia suojella, meillä pitäisi olla erilaisia suojamenetelmiä. Siinä tapauksessa, että markkinahäiriö jatkuu pitkään, meidän on otettava huomioon myös palvelualan työntekijät. Minun mielestäni meidän pitäisi soveltavuuskriteerejä laajentaa kaikkiin työntekijöihin, oli heillä sitten pysyvä työpaikka, määräaikainen työpaikka tai olivat he itsenäisiä ammatinharjoittajia tai pätkätyöntekijöitä globalisaatiorahaston täytyy myös tukea alueiden eh, yhteiskunnallista ja sosioekonomista siirtymää, samoin eh, sellaisten ammattiluokkien, joihin eh, rakennemuutokset voimakkaasti vaikuttavat määrät ovat olleet liian pitkiä. Monissa jäsenvaltioissa on ollut ongelmia laatia syvällisiä analyysejä niistä syistä, miksi irtisanomisia on tapahtunut meidän täytyy mahdollisesti helpottaa teknisen avun saantia myös jo ennen äh, hakemuksen tekemistä, koska irtisanomista voi tapahtua hyvin yllättäen. Olisi hyvä, jos jäsenvaltiot voisivat reagoida saman tien ja tehdä tämän äh, hakemuksen ilman minkäänlaista viivästystä. No. Kiitoksia. Nyt edustaja Van Nistelrooy lyhyesti. Please. You know, you know Yritän puhua Tuen lähestymistapaa, jota kollegat ovat esittäneet. 150 työntekijää. Näin tapahtuisi todella usein tässä talouden tilanteessa. Ja minä saatta, toivoisin, että olisi paljon läheisemmässä yhteydessä tähän globalisaatiorahastoon Ja sitten taas tähän rahastoon voitaisiin kutsua rahastoksi, jolla toimitaan kielteisiä vaikutuksia vastaan, joita taloudessa syntyy, koska kysehän voi olla mistä tahansa, ei vain globalisaatiosta. Monetkin pyynnöt, joita on tullut vaikka pankkisektorilta Alankomaista, miten se nyt, se pitäisi saada tämä päätös ensi viikolla, mutta onko tässä kyse jotenkin globalisaatiosta vai haloo? Entäs sitten Air France? Haluaisin tässä paljon tiukemman yhteyden sosiaalirahastoon, koska sosiaalirahaston yhteydessä toimittiin juuri tällä tavalla. Valmistettiin tavallaan ihmisiä, jotta he pystyivät sopeutumaan uusiin tilanteisiin työmarkkinoilla. Tiedän, että on kaksi eri tasoa sosiaali rahasto on hajautettua tasoa ja tässä puhutaan keskitystä tasosta, mutta tämä saattaisi toimia erityisesti, jos mm, mm, on 150 paraa ja mm, niitä tulisi niin paljon, täytyy miettiä, onko se nyt onko se globalisaatiosta vain irtisanomista, koska yritykset haluavat hankkia enemmän, voit tehdä enemmän to, toittoa, to, voittoa sitten, miten niin globaalista rahasto pitäisi olla hiukan lähempänä sitä tuota, mitä tehdään sosiaalirahaston kohdalla. Ja myös alue, aluepolitiikkahan harjoitetaan jäsenvaltioissa. Nyt tämä on tällainen yksittäinen väline ja ehkä olisi parempi, että nämä rahat menevät e, ihmisille niin, että tämä liittyy paljon läheisemmin tähän sosiaalirahastoon. Sosiaalirahasto koskee kaikkea ja 150 irtisanomista voi tapahtua niin usein useassa eri EU-paikassa samanaikaisesti. Tästä on kyllä keskusteltu aikaisemminkin. Thank you. Now give... Kiitoksia. Seuraavaksi komission edustaja työllisyyspääosastolta. Chan, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos esittelijälle tästä äh, lausunnosta, Jos saan kommentoida näitä ehdotuksia. Äh, me olemme tätä kynnystä analysoineet hyvin paljon, kuinka monet äh, irtisanomiset voisivat vaikuttaa voimakkaasti kaikkialla jäsenvaltioissa ja jäsenvaltiohan on erilaisia. Me olemme puolittaneet nykyisen luvun 500 250. Tällä on enemmän merkitystä pienille jäsenvaltioille, vähemmän merkitystä suurille jäsenvaltioille. Tämä on se tasapaino, jonka olemme löytäneet. Otamme tietenkin huomioon täällä kaikki teidän näkemyksenne. Sitten menettelyn pituus ja Tämä on hyvin tekninen, voimme kahdenvälisesti keskustella tästä, mutta 15 päivää on täysin lähestulkoon mahdotonta. Ei vain siksi, mutta myös siksi, että kääntäminen kaikille kielille kestää kolme viikkoa. Eli pelkästään kääntämisvaihe menettelyssä kestää pidempään kuin mitä ehditätte, mutta tämä on hyvin tekninen asia. Voimme keskustella asiasta tarkemmin kahdenvälisesti. Sitten yhteisrahoitus. Kiitoksia, että tuette komission ehdotusta harmonisoida priorisoida eh, sosiaalirahaston ja globalisaatiorahaston yhteis rahoitusasteen. Kun olemme saaneet palautetta sidosryhmiltä, niin olemme tulleet siihen tulokseen, että yhtäläinen yhteisrahoitus aste olisi eh, parempi vuoden 2020 jälkeen. Kirjaan eh, ylös sen, että enemmistö tässä keskustelussa tuki laajennettua soveltamisalaa ja erilaisia syitä, joita komissio nyt ehdottaa hyväksyttäviksi syiksi esimerkiksi digitalisaation vaikutukset tai hiilivapaa talous, mutta me olemme päättäneet, että emme jatka tätä globalisaatiorahaston soveltuvuutta needs nuorten suhteen, eli nuorten, jotka eivät ole koulutuksessa tai työelämässä, koska olemme sitä mieltä, että komissio tarjoaa muita ohjelmia, jotka voisivat paremmin huomioida tämän ongelman. Ja tämä ongelmahan on vähentymään päin viimeisen vuosien aikana, kiitos talouden kehityksen. Sitten nämä kommentit pankkialasta. Minun on kaksi selvennystä annettava pankkialasta, josta herra Van Nisteroi puhui, ja myöskin tuesta yrityksille. Pankkisektoria e, ei tuettu globalisaation takia, vaan talous- ja rahoituskriisin vaikutusten takia, koska nykyinen sosiaal- nykyinen globalisaatiorahasto huomioi myös talous- ja rahoituskriisin vaikutukset ja Alankomaat perustelivat hakemuksensa nimenomaan tällä, joten tätä ei saa yhdistää globalisaatioon. Sitten me Meillä oli tai ainakin näin minä kuulin tulkkauksessa yritysten tukemisesta, tukevista yrityksistä globalisaatiorahasto tukee ainoastaan irtisanottuja työntekijöitä, ei itse yritystä. Tämä on erittäin tärkeää pitää mielessä, kun puhutaan globalisaatiorahastosta. Tässä on kyse pelkästään eurooppalaisista työntekijöistä täällä Euroopassa, jotka joutuvat irtisanotuksi kielteisten kehitys suuntausten takia. Ja kyllä tulevaisuudessa käytetään muutakin kuin globalisaatiota syynä, koska meillä ei ole globalisaation määritelmää tai me emmekään tunne sellaista. Tulevaisuudessa ei ole kyse pelkästään globalisaatiosta, vaan uskomme, että viimeisen kymmenen vuoden aikana globalisaatiorahastosta on tullut todellinen brändi. Se on hyvin tunnettu ainakin niiden joukossa, jotka ovat eh, sitä hyödyntäneet. Siksi haluamme pitää kiinni tästä brändin nimestä ja pitää kiinni tästä eh, globalisaation sopeutumisrahastosta, koska kaikki kuitenkin näinä päivinä liittyy globalisaatioon. Kiitoksia. Edustaja Deutsch, voitte päättää keskustelun. Thank you very much. Eh, három nagyon Kiitoksia. Muutama lyhyt kommentti. En halua pitkittää tätä liikaa. Ensinnäkin kiitokset kaikille kollegoille heidän ajatuksistaan henkilökohtaisesti. Korostaisin jälleen eh, yhtä asiaa. Me kaikki ymmärrämme täysin, että globalisaatiorahastolla on täydentävä tehtävä. Sitä kautta pyritään auttamaan toimimaan negatiivisissa tilanteissa. Pyritään saamaan ihmiset takaisin työelämään, mutta tämä on myös apua yli alueille. Ne voivat käyttää kohesiovaroja auttaakseen työmarkkinatilanteessa luoda työpaikkoja – On siis olemassa muita rahoituslähteitä, jotka sopivat paremmin ty- työllisyystilanteen parantamiseen kokonaisuudessaan. Siis me tässä puhumme täydentävästä välineestä. Ja tässä tarkoituksena on parantaa juuri tämän välineen toimintakykyä. Mielestäni täällä on todettu ihan myönteisesti, että täytyisi ottaa mukaan nuorisot työllisyys. Minä olen avoin tällaisen ehdotuksen suhteen, että se otettaisiin mukaan tähän äh, välineeseen. Haluaisin kiittää tietenkin komissiota. Tietenkin meidän täytyy vielä hiukan konsultoida joistakin teknisistä kysymyksistä, jotka kaikki aspektit eivät ole tulleet aivan selväksi. Mutta kiistatonta on, että sitten sitten kun näitä hakemuksia tehdään, ne pitää kääntää, mutta sitten kun ne on valmiit ja saatu käännökset, niin silloin on 60 päivää arvioida hakemuksia. Sen jälkeen tässä tekstissä on tämä as soon as possible, niin pian kuin mahdollista, jolloin komission pitäisi vastata. Mielestäni komissiolla pitäisi olla tietty aikaraja, minä ehdottaisin 15 päivää, jotta se tekee päätöksen asiassa. Voi olla 20 päivää, mutta pitää määrätä tietty aikaraja, koska tämä niin pian kuin mahdollista, niin se ei auta yhtään ketään, eikä komissiota itseäänkään. of time pressure Kiitos, kiitos oikein paljon aikataulupaineista johtuen, kuten tiedätte. Meillä on kaikkien näiden lausuntojen suhteen aikataulupaineita. Ja johtuen työllisyysvaliokunnan äh, aikataulusta äh, tarkistustietojen määräaika on keskiviikko kolmas päivä kymmenettä kello 17 ja pyytäisin, että tarkistukset valmistettaisiin englanniksi, jos mahdollista jotta sitten ne ovat valmiina äänestystä varten työllisyysvaliokunnassa. Eli keskiviikkona 30. kello 17. Kiitoksia tälle, tästä keskustelusta ja nyt siirrymme seuraavaan keskusteluun. Tässä on kyse Invest EU-ohjelman perustamisesta. Vastuuvaliokunnat ovat budjetti- ja talousasiainvaliokunta, ne tekevät yhteistyötä. Ja meidän esittelijämme tässä lausunnossa on edustaja Westfall, joten annan teille puheenvuoron, koska tällä tavoin säästämme vähän aikaa keskustelussa. Me teillä on puheenvuoro. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Niin, hyvät kollegat, minä haluan äh, aloittaa sillä, että tunnettu totuus jonka minä laitan tähän heti alkuun. Rakennerahastot on laadittu sitä varten, jotta ihmisten elämä Euroopassa paranisi. Rakennerahastoilla luodaan työpaikkoja, parannetaan infrastruktuuria, torjutaan ilmastonmuutosta ja tuetaan esimerkiksi yliopistoja, mutta myös pienempiä yrityksiä. Meidän valiokuntamme taistelee sen puolesta, että tämä tuki jatkuisi myös tulevaisuudessa, vaikka budjetti kutistuisikin. Ja todennäköisesti sen tiedämme kaikki. Tulevaisuudessa voidaan tukea vähemmän hankkeita, koska on vähemmän rahaa. Miksi minä tämän asian mainitsen? Tätä taustaa vasten, jonka teille juuri äsken kuvailin, minulla on suuria huolia komission Invest EU-ohjelman suhteen. Invest EUn pitäisi mobilisoida yksityisiä investointeja äh, budjettitakuun avulla. Tämä kuulostaa järkevältä, se on järkevää, se varmasti auttaa joidenkin hankkeiden rahoittamisessa. Mutta nämä ovat muita hankkeita kuin ne, jotka kunnillamme ja kaupungeillamme ja alueillamme on mielessä. Minun mielestäni rakennerahastot hajautettu lähestymistapa, tämä jaettu äh, hallinto on jotain aivan muuta kuin Invest EU. Siksi, hyvät kollegat, minä hylkään tämän ajatuksen siitä, että rakennerahastoiden avulla ähm, rahoitettaisiin Invest EUta. Olen samailla linjoilla kuin yleisasetuksen esittelijät. Kyllä, synergiaetuja pitää luoda, mutta ei pidä yhdistää näitä kaksia, kahta välinettä rahoituksellisesti. Siksi minä lausunnostani poistan tämän niin kutsutun member state compartmentin. Eh, Regin lausunnon laatijana minun on tietenkin pidettävä mielessä meidän rakennerahastomme ja huolehdittava niistä että monet muut ajatukset eh, tässä Invest EU ovat hyviä ja oikeita. Eh, on huomattavia parannuksia verrattuna Esiriin ja Esir 2. Mielestäni esimerkiksi hienoa, että on tällainen neuvonantoalusta, eh, mm, Advisory Hub, joka antaa neuvoa investointihankkeissa Voisin kuvitella, että ihmiset, jotka sinne soittavat, saavat tietoa ei pelkästään eh, Invest EUn tukimahdollisuuksista, sillä jos joku eh, idea on sellainen, että sitä ei voida Invest EUsta rahoittaa, niin voitaisiin luoda mahdollisuus katsoa, että voidaanko hyödyntää rakennerahastoja. Jos tämä neuvoa antava alusta eh, onnistuisi siinä, että ihmiset ohjattaisiin vastuuviranomaisen pakeille, niin tämä olisi kyllä todella hieno palvelu. Hyvät kollegat, minä tiedän, että minun ehdotukseni joka kuvastaa yleisasetuksen yhteisesittelijöiden mietintöä muuttaa Invest EUn rakennetta huomattavasti. Siksi lausunnossani keskityin erityisesti tähän asiaan ja kiitän sydämellisesti sihteeristöä sen työstä. Beata, sinä teit hyvin pikkutarkkaa, hankalaa työtä, koska koko tekstistä jo sinun piti löytää viittaukset Member State Compartmentiin ja sitten poistaa ne. Odotan kovasti kollegojen kommentteja ja yhteistyötä. Kiitoksia jo etukäteen. Thank you very much. We continue. Kiitos oikein paljon. Ja sitten varjoesittelijät. Ensimmäiseksi edustaja Spiraki. Puhuuko joku edustaja Spirakin puolesta? Ei tänään. I totally agree with, with the general approach. Kiitoksia. Niin, Olemme samaa mieltä tästä yleisestä lähestymistavasta. Meidän tulisi tietää, että tässä on kyseessä ajatustapa, jossa täytyy pohtia asioita ohjelmakauden lopussa. On jäsenvaltioita, jotka eivät yllä korkeaan ja alisuorittavat jatkuvasti. Ja kun ne käyttävät rahaa, niillä saattaa olla olla mahdollisuus olla maksamatta raha takaisin. Ja näin ne voivat käyttää sitä sitten, ei siis Horisontti Eurooppaan, koska siinä suunnitelma tehdään alussa. Mutta tietysti joillekin jäsenvaltioille saattaisi olla kiintoisaa se, ja monet siis alisuorittavat, ja niitä on monia, että puolet tästä ohjelmointikaudesta ne sanovat, että no, tulee sellainen hetki, kun jäsenvaltiot voivat sanoa, että no, käytetäänkö näitä välineitä vai viimeisen vuoden aikana ajatellaan näin, niin että rahaa ei virtaa takaisin. Tämä on ihan avoin kysymys, siis retorinen kysymys. Minulla itselläni ei ole näkemystä tähän. Totean vain, että tämä saattaisi olla sellainen keskustelu, joka saattaa syntyä. Thank you very much. The... Kiitos oikein paljon. Seuraava varjoesittelijä on edustaja Jakufcic. Anteeksi, edustaja Tomasic, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. on ohjelman tarkoituksena on antaa budjettitakuu, jolla tuetaan investointeja ja helpotetaan rahoituksen saantia EU-sta. Tämä yhtenä, yhteinen vakuusrahasto, joka liittyy myös esirahastoon. Komission mukaan uuden välineen pitäisi maksimoida eu talousarvojen vaikutukset, antaa sujuvat rakenteet, jos kohtaan yhteen monia olemassa olevia välineitä yhden katon alle. Olen tyytyväinen äh, edustaja Westfallin mietinnöstä, jossa keskitytään näihin kahteen investointivälineeseen tässä käsitellään myös alueiden roolia Invest EU-ohjelmassa mukaan lukien paikallisviranomaiset, alueviranomaiset. Me kaikki tiedämme, että monivuotinen rahoituskehys seuraavalla kaudella komission on sitä, että vähennettäisiin resursseja koskien kaikkia eri rahastoja 20 prosentilla verrattuna tämänhetkiseen tasoon ehdotus yleisasetuksessa toteaa, että kohesiopolitiikan resurssit eri rahastoista voidaan myöntää Invest EU-ohjelmaan tai niitä voidaan siirtää muihin ohjelmiin tai välineisiin. 5 prosenttia kokonaisvaroista yhteishallinnossa voivat myötä vaikuttaa Invest EU-ohjelmaan ja pelkään, että tämä vain rohkaisee jäsenvaltiota vetämään pois omia varojaan kohesiopoliittiselta hankkeelta yksinkertainen varojen siirto, joka johtaa kohesiopolitiikka varojen vähentämiseen ei ole mikään oikea ratkaisu. Tämän takia minä tuen esittelijää, kun hän ehdottaa, että poistettaisiin niin sanottu jäsenvaltioiden osuus Invest EU-ohjelmasta. Kiitoksia sitten edustaja Jakovcic. Anteeksi, että äsken tein virheen. Dozvolite mi da se ja isto tako kratko uključim u... Kiitoksia. Tule mukaan lyhyesti tähän keskusteluun. Minulla on muutama ajatus, joiden tavoitteena on ensinnäkin ensinnäkin siis ajatus siitä, että yhdistetään eri rahastot ja Invest EU-ohjelma koska tämä on ohjelman tavoite. Minulla on kuitenkin perustavanlaatuinen kysymys. Komissiolla on johtava rooli sen sijaan, että se olisi investointipankilla. Ja kysymykseni onkin, millä tavalla komissio suhtautuu näihin mirittyviin riskeihin ja millä tavalla komissio on nyt yhtäkkiä sitten muuttunut tässä pankiksi? Kyseessä on aihe, josta tulisi keskustella hyvin vakavasti, sillä jos me haluamme houkutella investointeja, jos haluamme viedä investoimista eteenpäin, niin tässä on tiettyjä riskejä. Jonkun tietysti täytyy nuo riskit kantaa. Kun puhutaan esirahastoista ja siitä, mitä investointipankki teki, niin oli hyvä ratkaisu antaa tämä Euroopan investointipankin eh, hoidettavaksi. Toinen kysymykseni on se, että tämä ei välttämättä kuulosta poliittisesti korrektilta. Komission ehdotus on edelleen Italian, Saksan ja Ranskan ja niin edelleen maiden suhteen – edetä, mutta haluaisin meidän löytää sellaisen mahdollisuuden, jossa pienemmätkin jäsenvaltiot voisivat hyödyntää paremmin tätä rahastoa. Se on tosiasiahan on, että pienet maat tarvitsevat paljon enemmän investointia työttömyyden tai muiden ongelmien takia. Tuhannet ihmiset ovat lähteneet esimerkiksi Kroatiasta viime vuosien aikana ja meidän asukaslukumme on tipahtanut neljästä puolesta miljoonasta neljään miljoonaan. Aivan dramaattinen väestön kato ja tarvitsemme tällaista tukea varsinkin Itä-Euroopan maissa. EFSI. Siis, anteeksi, ESIR on yksinkertaistanut menettelyitä tietyllä tavalla ja tämä tulisi tietenkin heijastua sitten tulevissa ehdotuksissa. Emmekä saa myöskään unohtaa tulevia investointitarpeita. Usein sanomme, että emme enää halua investoida infrastruktuuriin, mutta se on kuitenkin tarpeen, sillä infrastruktuurin avulla saadaan aikaiseksi lisäkehitystä ja lisätuloja. Mehän kaikki tiedämme, että meillä on Välimeren alueella maita, joissa on paljon nuorisotyöttömyyttä. Ja siellä myöskin ollaan kovasti riippuvaisia matkailusta. Tarvitsemme investointeja tälle alalle ja infrastruktuureihin, jotka sitä alaa tukevat. Se on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme pitää nuoret vaikkapa Kreikan saarella tai Espanjassa tai Portugalissa. Tänä kesänä kävin Ranskan eteläosissa ja sain nähdä, mitä haasteita tuolla maalla on matkailupuolella. Eli toivon, että otatte ainakin osa näistä ehdotuksistani huomioon. Vanna, the floor is yours. Kiitoksia edustaja Vanna, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, kollega Westfall. Me todellakin haluaisin tukea teidän linjaanne, että Eh, kiellettäisiin tämä eh, rakennerahastoista määrärahojen siirtäminen eh, Invest EU-ohjelmaa. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta. Me jo omnibusmenettelyssä hylkäsimme tämän. Rova Krelkil on täällä salissa. Neuvostokin hylkäsi tämän, eikä ole mitenkään hyödyllistä, että aina uudelleen esitellään tämä uusi, tämä ehdotus uudelleen, että heikennetään aluekehitysrahastoa, kohesiorahastoa, sosiaalirahastoa ja siirretään määrärahat uuteen markkinasuuntautuneeseen onnistuneiseen välineeseen. Meille tämä on hyökkäys kohesiopolitiikkaa kohtaan ja kaikki saavutukset, joita me olemme rakennerahastoissa saavuttaneet, kaikki laatukriteerit katoavat kokonaan tässä uudessa Invest EU-ohjelmassa. Kumppanuusperiaate, ilmastoulottuvuus, kaupunkiulottuvuus. En edes nyt tiedä, mitä kaikkea minun pitäisikään luetella nämä ovat saavutuksia, joita me yhdessä täällä valiokunnassakin saaneet aikaan. Jos nyt katson esiriä äh, ja äh, tilintarkastustuomioistuinhan on kritisoinut sitä useaan otteeseen. Mehän näemme, että äh, investointeja sosiaalisiin infrastruktuuriin ei ole esirissä laisinkaan ja siksi me voimme voimakkaasti kritisoida sitä ja siksi CPR-ehdotuksessa ja Invest EU-ehdotuksessa aiomme hylätä kaikki sellaiset ehdotukset, jotka liittyvät määrärahojen siirtoon. Kiitoksia edustaja Damato. Kiitos puheenjohtaja. Yhtäältä ajatus investointiohjelmasta eh, Euroopan sisäisille poliitikoille, jossa vain yhdet säännöt, sen pitäisi yksinkertaistaa asioita. Mutta samoin kuin Esirissä oli paljon eh, kritiikkiä, muitakin kohteita, niin tämäkin on asia, jota voidaan kritisoida on asioita, joihin meidän pitäisi puuttua. Avoimuus, lisäarvo, kohesioperiaate ja vipuvaikutus. Siksi haluan toimia voimakkaasti, jottei syntyisi keinottelukuplia, jotka aittavat reaalitaloutta. Meidän pitää kieltää julkisen määrärahojen käyttö liian vaarallisissa rahoitusoperaatioissa jäsenvaltiot voivat vaikuttaa unionin takuuseen omilla määrärahoillaan ja voidaan hyödyntää rakennerahastoja esimerkiksi, koska nämä ovat kohesion tukijoita ja niitä on tarkoitettu, ne määrärahat on tarkoitettu erityisesti heikommille alueille. Euroopan komission pitäisi tämän välineen puitteissa ei niinkään huomioida alueita, jotka ovat heikompia, vaan alueita, joissa on paras mahdollinen voittosuhde. Toinen kysymys, joka minun mielestäni on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä ja aion tehdä tarkistuksen, on parlamentin rooli. Ainoa valittu elin, kun taas komissio on nyt tässä meidät asettanut passiivisen sivustakatsojan asemaan. Invest EUlla halutaan luoda tilanne, jossa antaa komissiolle niin voimakkaita valtuuksia, että se voi de facto toimia kuten pankki. Tämä ei ole kuitenkaan komission tehtävä, jos halutaan kunnioittaa perussopimuksia. Tämä toiminnallisuus, jonka se on itselleen antanut, vaatii erityispätevyyksiä esimerkiksi, kun huomioidaan rahoituskumppanien valinta ja hankkeiden toteuttaminen, riskinarviointi ja niin poispäin. Nämä ovat kaikki elementtejä, jotka ovat hyvin vaikeita ja erittäin tärkeitä kun käytetään huolella julkisia määrärahoja. Mm. Siksi aion tehdä tarkistuksia useassa kohdin tähän komission ehdotukseen. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin henkilökohtaisenkin kommentin tehdä kaikkien varjoesittelijöiden näkemysten jälkeen. Minullakin on kysymys esittelijälle. Me katsomme tässä erilaisten rahoitusvälineiden synergioita Euroopan unionissa. Mahdollisuus siirtää osa rakennerahaston määrärahoista Invest EU on vapaaehtoinen. Ketään jäsenvaltiosta ei pakoteta tähän. Joissain tapauksissa on hankkeita, jotka ovat kannattavia. Ja, äh, joten minä kuulen, meidän täällä valiokunnassa täytyy olla hyvin fiksuja ja mm, miettiä joustomahdollisuuksia jäsenvaltioille kaikkien välineiden käytössä ja pitää mielessä, että synergia on aivan alussaan. Tämä on minun kysymykseni. Kyllä, me voimme poistaa tämän ehdotuksen. Kuulin varjoesittelijöiden kannat. Ja se on regivaliokunnan päätös. Mutta halusin mainita, että meidän on fiksulla tavalla tätä katsottava ja mietittävä tulevia toimia ja kehitystä kohesiopolitiikassa ja sen välineiden suhteen. Minulla on vielä muutama puheenvuoropyyntö. Herra Olbricht ja sitten edustaja Krell. I don't, I have no questions because I... Ei minulla ole kysyttävää, kun joudun menemään tuonne budjettivaliokuntaan, mutta muutama ehdotus vain esittelijälle. Ensin hyvin lyhyt kuvaus, koska meillähän on ollut ongelmia monivuotisen rahoituskehyksen suunnittelussa. Mistä tässä, mitä tässä nyt on? Mistä tässä on kysymys? Tässä on kysymys esirin jatkosta ja tietysti keskustelu on hyvä, mutta onko tämä yksi takujärjestely, koskeeko se kaikkia eri politiikan aloja Tämä on ensimmäinen kysymys. Tässä on kyse takujärjestelystä. Toiseksi, entäpä sitten se politiikka, josta rahaa otetaan? Ei niin kuin kohesiossa, mutta me otamme tässä rahaa ja sitten luomme niin sanottuja ikkunoita. Esimerkiksi horisonttiin luon, luomme sellaisen pk-yrityksille. Millä tavalla tätä ikkunaa sitten budjetissa kohdellaan? Missä se siellä on? Se häviää tästä politiikasta ja se menee toiseen kohtaan budjetissa, joka taas sitten on Ekvinin käsissä. Hallinnointikysymys. ja nämä nyt tulee esittää kysymys siitä, että entäpä kohesiopolitiikka? Kohesiopolitiikassa on käyty valtavaa keskustelua niistä välineistä, joita kohesiopolitiikan sisällä on. Mehän tunnemme nämä ja tiedämme kokemukset ja tiedämme, mitä todella merkitsee laittaa rahapaikoilleen silloin, kun sitä on vaikea kuluttaa. Ja pohjat ovat oikeassa. Jäsenvaltiot pelkäävät. Ne pelkäävät menettävänsä rahaa, joten ne pitävät sitten tätä pelastustrategiana säästää rahaa ja mennä hyvin mm, yksinkertaistettuun prosessiin. Enkä halua kritisoida tässä, mutta ehdotan esittelijälle sitä, että mietintöön sisällytettäisiin ehdottomasti regivaliokunnan pyytö siitä, että meillä on kohesioikkuna, sillä tähän mennessä – raha lähettää vapaaehtoisesti Invest e Eikä se tule tapahtumaan kohesioikkunassa, sillä mitään sellaista ikkunaa ei ole. Se menee toiseen politiikkaan. Tästä syystä käsittääkseni sovitaan kohesiopolitiikasta lähettää muualle. Ja tämä on todellinen ongelma, koska meidän täytyy pohtia näitä kansallisia rahoitusosuuksia ja kohesiopolitiikka. Voimme tietysti keskustella välineistä, minkälaiset investoinnit voidaan hoitaa paremmin pankkijärjestelmän avulla – ja tämä tulisi jäädä tietysti kohesiopuitteisiin, vaikka meillä onkin toinen väline. Eli ehdottaisin, että tämä, tätä ei, tämän ei anneta edetä ilman kohesi, komission ikkunaa. Ilman tällaista ikkunaa rahaa ihan nyt vain yksinkertaisesti häviää kohesiopolitiikasta, emmekä sitä saa. Valitan, että joudun nyt heti lähtemään, mutta halusin kiinnittää esittelijän huomioon näihin kysymyksiin. Okay. Kiitoksia, edustaja Krell. Niin paljon kiitoksia. Itse asiassa minä en halunnut yhtään puuttua tähän keskusteluun, mutta kyllähän paljon riippuu siitä, mitä yleisasetuksessa on valmisteilla. Ja siellä näemme, aiomme tämän poiston tehdä. Ymmärrän nämä huolet, että Jotkut jäsenvaltiot ehkä pelkäävät menettävänsä rahaa, mutta jos alusta asti annetaan mahdollisuus ihan yksinkertaisesti siirtää kohesiopolitiikasta rahaa Invest eu niin sitten olen aika varma, että vaikka ei vielä olekaan varma, e, hukataanko, menetetäänkö rahaa, jäsenvaltiot tulevat hyödyntämään tätä e, mahdollisuutta saman tien, koska on paljon yksinkertaisempaa kaikki kumppanuustavoitteet, poliittiset ähm, tavoitteet, ilmastonmuutoskysymykset ja muut kiertää täysin siirtämällä rahat Invest EU-hun. Niistähän minä voin saman tien sanoa, että hyvä komissio, ottakaa 20 prosenttia pois kohesiopolitiikasta, äh, tehkää sillä mitä haluatte. Eihän tämä voi olla meidän äh, toiveemme. Missä me nyt oikein elämme? Meillä on 10 prosenttia vähemmän kohesiomäärärahoja ja jäsenvaltion täytyisi nyt aina ainakin ponnistella näiden määrärahojen käyttämisessä. Kaikki nämä kysymykset, että voin tehdä yhteistyötä InvestEUn kanssa, että voi tehdä yhteistyötä Orasmuksen, Horisontin, Lifein ja niin poispäin kanssa, sehän tää kyllä löytyy tästä yleisasetuksesta ja se tekee siitä paljon helpompaa käyttää määrärahoja tutkimushankkeisiin, joita ei voida rahoittaa horisontista. Tätä haluamme tukea, mutta kyllä minä näen jäsenvaltioita, jotka sanovat, että mistä minä nämä määrärahat otan, nämä vähäiset aluekehitysrahat, joita minulla on, niitä minä tarvitsen alueellisia hankkeita varten ja minulla on mahdollisuus käyttää rahoitusvälineitä, kuten Jessica ja Jasper Kohe koheesiopolitiikassa, Minä eh, todella eh, pyytäisin, että varoisitte joidenkin jäsenvaltioiden lobbausta ja pohtisitte sitä, mistä me täällä valiokunnassa oikein olemme vastuussa. Me olemme vastuussa eh, aluekehityspolitiikasta, sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen kohesion edistämisestä, emmekä siitä, että jäsenvaltiot ja hallitukset voivat jotain jättihankkeita toteuttaa, joilla ei ole mitään tekemistä kohesion kanssa. Jos me sitä enemmistönä haluamme, sen tulemme viimeistään yleisasetuksen kohdalla täällä valiokunnassa näkemään, niin sitten voimme sanoa heipat kohesiopolitiikalle. Pyytäisin, että kollegat nyt todella katsoisivat, minkä puolesta me tällä valiokunnassa oikein teemme työtä. Minä varoitan, eh, että aliarvioidaan, millainen vaikutus Invest EUlla voisi olla kohesiopolitiikalle. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Maletic. Thank you very much and just one sentence. Kiitoksia. Vain yksi lause. Olen täysin samaa mieltä mitä sanoit, ja samoin Jan, tässä pitäisi tosiaan kunnolla miettiä, miten kohesiopolitiikka voi olla niin monimutkaista verrattuna investointisopimuksen horisonttiohjelmaan. Miten on niin, että jäsenvaltiot pikemminkin antaisivat rahaa Invest EU:hun tai horisonttiohjelmaan kuin kohesiopolitiikkaan, koska tämä uusi yleisasetus, en näe tässä minkäänlaista yksinkertaistamista. Tämähän on vielä monimutkaisempaa kuin ennen tätä. Meillä on vielä enemmän ehdollisuuksia kuin oli tilanne tässä tämänhetkisessä tilanteessa, joten nyt pitäisi kyllä miettiä, miten kohesiopolitiikkaa voidaan yksinkertaisemmin täytäntöön panna jotta jäsenvaltioita ei rohkaista jakamaan varoja muiden lähteiden kautta. Uh, yes. Tämä oli siis yksinkertaistamisesta vielä yksi virke. Tämä on osa sitä keskustelua, joka meillä tulee olemaan yleisasetuksesta, muista rahastoista ja tästä koko monivuotisten rahoituspuitteiden paketista. Jos katsotte tätä pakettia, näette, että Mm, jotain menestystä on tällä kaudella tapahtunut ja keskitetyt ohjelmat, keskitetysti hallinnoidut ohjelmat, niiden budjetit ovat nousseet, kun taas yhteisesti hallinnoitujen ohjelmien budjetti on laskenut. Tämä on trendi ja tendenssi tässä koko paketissa. Tämä johtuu siitä, että keskitetty hallinnointi on yksinkertaista, helposti tilintarkastettavissa, on helppo saavuttaa tavoitteet hyvinkin nopeasti ja suurimmassa osassa tapauksia nämä ovat hankkeita, joita pankit, yksityiset sijoittajat ja niin poispäin helposti voivat tukea. Kaikki eh, muut asiat, ne joista yleensä puhumme täällä, kun puhumme eh, kohesiopolitiikasta, eivät ole tuottavia eh, hankkeita, mutta se, että asetaan yksi hanke toista vastaan, niin se ei auta jäsenvaltioita. Eikä tässä nyt ole kyse jäsenvaltioiden loppauksesta. Tässä on kyse tästä koko prosessista, miten se toimii tulevaisuudessa mutta tämä on osa tätä muuta keskustelua. Nyt meillä on lausuntoluonnoksen esittely. Nyt anna komissiolle puheenvuoron. Meillä on täällä ECFin pääosaston edustaja. Ministeri, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Uh, thank you to the rapporteur for the draft. Kiitoksia. Kiitos esittelijä tästä lausuntoluonnoksesta. Kiitoksia kaikille, jotka ovat mukana tässä keskustelussa. Vaikuttaa siltä, että minun täytyy kyllä vakuuttaa tämä monille ihmisille tänään täällä salissa, mutta aloitetaanpa ehkä siitä, että selitetään vähän sitä, mitä me haluamme saada aikaiseksi. Aivan kuten puheenjohtaja oikein painotti, kysymys on siitä, että jäsenvaltiopuolella tämä on vapaaehtoinen toiminta jäsenvaltioiden tai alueiden täytyy kanavoida sitten rahat Invest e Paikallisviranomaisten täytyisi saada päättää vapaasti kyllä. Tavoitteena on helpottaa synergiaa EU-tason ja hallinnointivälineiden välillä, jossa meillä on siis yhteinen hallinnointi ja käyttää näitä takuita hankkeelle alueen sisällä. Ja haluaisin selventää sitä, että jos tietty alue haluaa hyödyntää tiettyä osiota, sen täytyy käyttää nuo resurssit tuolla alueella. Tässä ei voi sanoa, että Kalabria mukana jäsenvaltio-osiossa ja sitten rahoitetaan Piedmonten aluetta. Tämä ei ole siis komission tarkoitus. Uskomme, että jäsenvaltiot hyötyvät lisärahoituksesta, sillä meillä on matalampi käyttöaste jotka, kuin näissä apurahoissa, joissa käyttöaste on 100 prosenttia. Ja sitten meillä on säännöt, jotka koskevat tätä pirstaloitumista. Kyllä, tiedämme, että kyseessä on ohjelma ja siitä syystä yritämme ottaa käyttöön 14 eri välinettä, jossa on eri kriteerit käytölle ja pyritään yhdistämään ne yhden yhteisen yleisesityksen alle. Jäsenvaltioosio ja EU-osion yhdistäminen on mielestämme mahdollista, mutta ei pakollista. Ja jokainen jäsenvaltion euro, joka kanavoidaan InvestEUhun, kanavoidaan takaisin tuohon jäsenvaltioon, se voidaan käyttää myös toisella alueella kyseisessä jäsenvaltiossa. Eli jäsenvaltion ja komission välinen sopimus on tietysti sellainen, joka täytyy hyväksyä. Emme tietenkään hyväksy, että rahat siirretään suoraan yhdeltä alueelta toiselle. Ja pääosastomme, joka auttaa meitä tässä, ei tule myöskään sitä hyväksymään käsittääkseni. Kun siirto Invest EU tehdään, niin jäsenvaltioiden osio seuraa näitä investointisääntöjä ja operaatiot sitten, joita tämän jäsenvaltioosuuden alla tehdään, jäsenvaltiosuudella tehdään, hoidetaan EU e Investin puitteissa. Kun sitten pyrimme virtaviivaistamaan näitä ohjelmia, niin meidän täytyy myös muokata tuota SEDEC-valvontaa, säännöstöä. Tiedämme, että tällä hetkellä toiminta ei ole mitenkään superhelppoa. Pyrimme siis parantamaan tilannetta. Ja sama koskee myös apurahojen ja rahoitusvälineiden yhdistämisestä. Olemme saaneet valituksia siitä, että on erittäin vaikea yhdistää keskeisesti hallinnoidut rahoitusvälineitä, ja joissakin tapauksissa näin todella onkin. Eli haluamme, että jäsenvaltioosuus on tässä tapa helpottaa tilannetta. Ja vaikuttaa siltä, että jos tarkoituksena on olla menestyksellinen jäsenvaltiollakin on tietty kannustin kanavoida rahata. Tässä on muuten vielä sellainen asia, että tässä on tiettyjä määräaikoja. Jos rahoja ei käyttää, niin se raha palautuu jäsenvaltioihin. Ei se voi ikuisesti odotella takuusopimuksen allekirjoitusta. Eli mitä tässä nyt voidaan painottaa? Komissio valitsee täytäntöönpanokumppanin. Täytäntöönpanokumppani tällä hetkellä on meidän yksi yksittäinen tai ainoa täytäntöpanokumppani on Euroopan investointiryhmä. Aiomme laajentaa niiden tahojen määrää, jotka saavat suoran pääsyn tähän takuuseen. Meidän mielestämme tämä on hyvä tapa vielä lisätä kilpailua niin, että alueen viranomaiset voivat valita täytäntöpanokumppanin ja sitten tämän ehdotuksen puitteissa allekirjoitamme sopimuksen. Ehkäpä vielä kerran painottaisin sitä, miten tärkeää on se, että ohjelmamme on avoin ei pelkästään investointipankin ryhmälle, vaan myös kansallisille pankeille isoista ja pienistä jäsenvaltioista. Niillä on suora pääsy tähän takuuseen. Pienille jäsenvaltioille on nimittäin hyvin vaikea keksiä sellaisia hankkeita, jossa volyymi olisi niin suuri, että investointipankki voi sen hyväksyä. Ja investointipankki on jo, älkää nyt ymmärtäkö väärin, on pyrkinyt alentamaan tuota minimitasoa. Mutta jossakin maissa kuitenkin tämä on ollut suuri haaste. Siksi meillä on tämä pilariarviointi, prosessi varautoasetuksen puitteissa – ja ne kansalliset pankit, jotka esimerkiksi haluavat, saavat nämä pääsyn näihin takuisiin. Jos ne tekevät hyvää yhteistyötä eip ryhmän kanssa, ne voivat myöskin toimia rahoitusvälittäjän tässä suhteessa. Se on niiden päätettävissä. Viime viikolla järjestettiin tällainen työpaja. Monet maat olivat paikalla, mukaan lukien Kroatian liikepankit. Ja ne ovat kiinnostuneita suorasta pääsystä, sillä näin ne voisivat myöskin käsitellä sellaisia volyymeja, joita tällä hetkellä ei voi. Olen hiukan kuullut myös sitä, että komissio haluaa muuttua pankiksi. No emme todellakaan halua. Onko Esirissäkin meillä on säännöksiä, joiden mukaisesti komission pitää monitoroida tätä riskiä ja laskee tuon provision se on ihan totta myöskin Eserin puitteissa ja ainoa ero on se, että tämä laskelma riskeistä ei pohjaudu yhden täytäntöönpanokumppanin panokseen, vaan siinä on mukana useampi täytäntöönpanokumppani. Näin ollen tarvitaan nimenomaan tällaista soveltamisalaa, että varmistaudutaan siitä, että tieto on johdonmukaista. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että me emme hyödyntäisi tätä due diligence-prosessia. Eli tämä raportointi, koska mehän olemme vastuussa parlamentille loppujen lopuksi, eutakuuden muodossa EIPtä saattoa. ja muilta kumppaneilta saatu panostus on tasa-arvoista. Tämä siis pienen vastauksena johonkin kysymyksiin. Ymmärrän, että ollaan huolissaan näistä kysymyksistä ja toivottavasti tämä vähän hiukan selvittää joitakin näistä näkökohdista. Annan sitten aluepääosaston kollegoille vielä mahdollisuuden kommentoida tätä. To compliment what my... Lyhyesti täydentäisin vielä, mitä kollegani ovat sanoneet joissakin keskusteluissa, että tämä olemme kuulleet, ovat muistut ottaneet tätä omnibus-keskustelua, jota on käyty siksi kuuntelin huolella puhetta ja haluan korostaa joitakin seikkoja ja selittää niitä vielä enemmän. Puhumme siis rahoitusvälineestä. Tämä ei ole mikään poliittinen tavoite. Kohesiopolitiikalla toteutetaan asioita, mitä tulee budjet- budjettilanteeseen. Meidän pitää miettiä, milloin voimme säästää hankkeissa ja käyttää välineitä paremmin, että voimme lisätä investointitukeamme. Mitä, mitä jo korostitte, puheenjohtaja, tämä on vapaaehtoinen osallistumisosu. Tämä on siis vaihtoehto jäsenvaltioille. Ne voivat käyttää rahoit, aluerahastoja tämän välinen kautta. Tämä liittyy yleisasetukseen ja tätä voidaan käyttää rinnakkain vastakkain, jos katsotaan, että tämä on oikea valinta jäsenvaltioissa, mutta tämä riippuu siis jäsenvaltioiden valinnasta, riippuen niiden omista tarpeista. Sitten yksi asia, joka on hyvin tärkeä asia ottaa esille, tämä liittyy myös aikaisempaan keskusteluun omnibusista. Tämä ei ole mikään siirto. On toinen artikla koskien siirtoja, siis nämä varat menee pois kohesiopolitiikasta ja käytetään muuhun. Tässä on tällainen kontribuutioosuus, maksuosuus, meidän pitää tehdä tämä todella selväksi. Komission ehdotus varmistaa, että varat, joilla myötä vaikutetaan Invest EU-ohjelmaan, niihin liittyvät nämä kumppanuussopimukset ja vaiheen aikana varat tulevat tästä ohjelmasta ja niiden täytyy täyttää kohesiopoliittiset tavoitteet. Ei ole niin, että vain pannaan rahaa Invest EU-hyn. Ei, sen pitää tuoda tuloksia ko- kohesiopoliittisesti liikkeelle, näissä jäsenvaltioissa rahoituksen antaneet ja tarvitaan myös kunnollista raportointia. Invest EUssa voi olla etuja ja sen valtion pitää päättää, sopiiko tämä heidän kontekstiinsa – mutta riskikysymykset, mittakaava edut ja kaikki muut, ne pitää ottaa huomioon, että tarkastella mahdollisuuksia, mahdollisia etuja heidän kannaltaan. sitten vielä lopuksi, mitä sanoitte synergioista aikaisemmalla ohjelmakaudella – ei ollut aivan helppo vaikuttaa EU-tason välineisiin yhteisratkaisun kautta. Tämä on tapahtunut vain tämän hybridialoitteen kautta ja olemme nähneet, kuinka monimutkaista tämä on. Jos haluatte, että tässä onnistutaan, jos tämä on teistä hyödyllistä, niin silloin pitää sallia, että on yhdessä ainoat säännöt, selkeät ehdot, selkeä yhteys, miten voi myötä vaikuttaa Invest EU-ohjelmaan, niin sitä toteutetaan näiden sääntöjen mukaisesti. Thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon. Me tiedämme nämä selitykset. Meillä on kokemusta omnibussista ja oli erittäin hyödyllistä kuulla Ekfiniä. Edustaja Westfall, te voitte tehdä, päättää keskustelun. Niin, minä haluaisin vähän tällainen herjaavasti aloittaa. Toistan se, mitä jo kaksi vuotta sitten sanoin. Esirin alt alttarille. En halua uhrata kohesiopolitiikkaa. Ja tämä keskustelu, jota nyt käytiin, siinä on villakoiran ydin. Tämä valiokunta on taistellut kaikkina viime vuosina sen puolesta, että yksinkertaistetaan asioita, että annetaan tehtäviä alueille, ihmisille, että lähennämme eh, Euroopan tuottamaa hyvinvointia eh, ihmisiin eh, viimeisen kymmenen vuoden ajan, jonka olen täällä valiokunnassa olen ollut, olemme yrittäneet yksinkertaista joustavoittaa myös tällä uudella kat- yleisasetuksella ja kaikella sillä, mikä siihen liittyy. Se on meidän tehtävämme. Ja siksi minä olen aivan alusta asti sanonut, että minun työni on se, että varmistan tässä lausunnossa, että rakenne politiikkaa ei heitetä yli laidan, että sitä ei uhrata, vaan että se pysyy mukana koska rakennepolitiikka ja rakennepolitiikan määrärahat, sanoin sen aluksi, niitä käytetään infrastruktuuriin, ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ne voivat luoda työpaikkoja, tukea yliopistoja, pk-yrityksiä ja niin poispäin. Tämä on kaikki kansalaista lähellä ja sitähän me aina valittelemme täällä valiokunnassa, missä me nyt oikein olemme kansalaista lähellä, missä on näkyvyys. Juuri tästä on kyse ja siksi sanon tässä lopuksi ja meidän on tätä keskustelua käytävä vielä tiukemmin, ei vaan tämän yleisasetuksen kohdalla. Vielä yksi virke mielestäni on aivan välttämätöntä, että tässä valiokunnassa äh, yleisasetus on etusijalla. Kaikki muut lausunnot ja asetukset ja mietinnöt ähm, ähm, mukautuvat siihen. Ei voi olla eh, niin, että jollain lausunnolla on täysin eri tavoite. Siksi me teemme läheistä ja hyvää yhteistyötä tässä valiokunnassa ja uskon ja olen vakuuttunut siitä, että me viimeistä kertaa tule käymään tätä keskustelua jota käymme nyt tämän lausunnon puitteissa, tulemme käymään sitä sen jälkeenkin. Meidän täytyy kovaa ja ääneen sanoa, että olemme aluepoliitikkoja ja siksi lähellä kansalaista. Kiitoksia. Kiitos, kiitos kovasti. Vastuuvaliokunnat ovat Ekon ja budjettivaliokunta ja ne äänestävät mietinnöstään 19.20. marraskuuta, joten meidän on äänestettävä omasta lausunnostamme 25. päivä Äh, marras, äh, lokakuuta ylimääräisessä regikokouksessa Strasbourgissa. Siksi ehdotan, että tarkistusten jätön määräaika on torstaina 4. lokakuuta, mutta kello 12. Eli teillä on päivä enemmän, mutta kello 12. Ja äh, pyytäisin teitä tekemään tarkistuksenne englanniksi, jos mahdollista. Päivämäärä 4. lokakuuta. 4. päivä kello 12. Jos mahdollista englanniksi. Se helpottaa asioita. Ja nyt menemme viimeiseen asiaan esityslistalle. Pahoillani, että olemme myöhässä, mutta hyödynnämme sitten vähän aikaa vielä kello 11 jälkeenkin. Viimeinen asia on keskustelu komission ehdotuksesta rajat ylittävissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten hallinnosten esteiden poistamismekanismi. Me olemme tässä vastuussa ja meidän esittelijämme on edustaja Van Miltenburg. Olkaa hyvä. Yeah, I will speak in my own language, uh, but I will try to keep... Kiitoksia puheenjohtaja puhun omalla kielellä. Pyrin puhumaan myös lyhyesti. Siksikin käytän omaa kieltäni. Voin tässä improvisoida parhaiten. Hollanneksi siis Kaikille on varmasti ihan selvää, että rajoylittävä yhteistyö Euroopassa on äärimmäisen tärkeää. Ihan yksinkertaisesti 40 prosenttia Euroopan unionista, sen maa-alueesta on raja-alueita ja siellä 30 prosenttia Euroopasta asuu ja 30 prosenttia BKTstä tuotetaan tuolla alueella. Olemme saaneet jo nähdä komission tiedonannossa, että kysymys on siitä, että lisätään kasvua näillä raja-alueilla, joilla on erittäin paljon potentiaalia. Niillä on huomattava potentiaali mm, hyvinvoinnin kasvussa. Esimerkkinä tässä ovat sellaiset raja-alueet, joissa mm, on paljon eh, hallinnollisia juridisia ongelmia. Esimerkiksi jossa otettiin Saksasta apua Alankomaihin mut, mm, tulipaloaikana, mutta siellä oli paljon erilaisia esteitä. Meidän täytyy kyetä hyödyntämään toisia palveluita yli rajan näillä raja-alueilla ja pääsemään yli juridisista esteistä. Meillä on paljon esimerkkejä todellisista esteistä, jotka ovat rajoittavien yhteistyön esteenä. Ensinnäkin komission täytyisi ryhtyä tässä suhteessa toimiin, antaa meille sellaiset työ kaluja työkalupakkiimme, joiden avulla voidaan yhteistyötä lisätä raja-alueilla. Eurooppalaisen alueyhteistyön lisäksi meidän täytyy hyödyntää myös Interreg ohjelmia ja saada rahoitusta niille, jotta voidaan käynnistää tällaisia hankkeita. Hyvät tavoitteet meillä kyllä on, mutta kun katsotaan viime kuukausia, niin olen keskustellut useiden ihmisten kanssa. Monet kannattavat komission tavoitteita, mutta on myös huolenaiheita tässä suhteessa. Huolenaiheita muun muassa siitä, miten, miksi tämä mekanismin soveltamisalasta sen vapaaehtoisuudesta ja ollaan huolissaan myös suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteesta. Minun mielestäni meidän täytyy olla erittäin tietoisia siitä, että me tarvitsemme jäsenvaltioiden yhteistyökykyä, jotta voidaan päästä näistä esteistä yli ja saada yhteistyötä aikaiseksi. Tässä lausuntoluonnoksessani olen pyrinnyt, mietintöluonnoksessani olen pyrinnyt nämä ottamaan esille. Meidän täytyy saada aikaiseksi sellaisia välineitä, joilla voidaan todella pureutua todellisiin ongelmiin. Meidän täytyy yhdessä pureutua näihin ongelmiin ja tehdä mekanismista mahdollisimman vapaaehtoinen. Jos jäsenvaltiot eivät tästä pidä, niin ei tule tapahtumaan yhtään mitään. Jäsenvaltioilla pitää olla viimeinen sana siitä, haluatko ne käyttää mekanismia vai eivät. Ja jokainen hanke täytyy hankekohtaisesti, jäsenvaltiokohtaisesti katsoa. Itse täytyy nähdä sitä, millä tavalla voidaan soveltaa näitä sääntöjä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, jos jäsenvaltiot näin haluavat. Hollanniksi sanotaan usein, että vastahakoisten tahojen kanssa on erittäin vaikea käynnistää minkäännäköistä toimintaa ja minä haluaisin, että ehdotuksen vapaaehtoisluonnetta painotettaisiin. Ja näin voimme ratkaista useita ongelmia jäsenvaltioiden kanssa, kun kysymys on toissijaisuudesta ja suhteellisuudesta, mutta kun kysymys on myös soveltamisalueesta, sillä on todellakin tärkeää, että tulevaisuudessa voimme hyödyntää tällaista mekanismia ja siinä vaiheessa, kun tarjoamme jäsenvaltioille jäsenvaltiokohtaista lähestymistapaa, minun mielestäni saamme aikaiseksi todellisia tuloksia. Mielestäni on myös erittäin tärkeää, että ihmisille on myös tällainen yhteyspiste. Silloin kun kysymys on erilaisista esteistä ja että jäsenvaltioiden asukkaat voivat ottaa ne esille. Jäsenvaltioiden täytyy perustaa tällaiset tukipiste, pelkästään tällainen asiointipiste, jossa näitä esteitä voidaan käsitellä ja silloin voidaan katsoa, miten voidaan hyödyntää olemassa olemia välineitä, esimerkiksi Pohjoismaiden neuvosto, Pohjoismaissa tai Beneluxissa, Benelux asioita hoitava neuvosto, joka sitten voi hyödyntää, jota voidaan hyödyntää. Tämä mekanismi on mielestäni erittäin tärkeä askel, kun pyritään pureutumaan näihin rajoilettaviin ongelmiin siitä voi olla paljon eh, hyötyä ja on erityisen tarpeen, että me yhdessä voimme käynnistää sen, sillä vain yhteistyön avulla jäsenvaltioiden ja raja-alueiden välillä ja Euroopan komission kanssa voimme huolehtia siitä, että otamme huomioon jäsenvaltioiden kansalaisten hyvinvoinnin ja alueiden hyvinvoinnin. Kiitoksia. Thank you very much. Now I'll give the floor to the shadow. Kiitos oikein paljon nyt varjoesittelijät. Herra Tellerin mielestä herra Van Nisteroi. Mr. Seller. Lyhyestä Rassler haluaa halu, esitellä käyttää näitä ryhmittämisvälineitä. Instrument that we developed in, in... Väline, joka viime ohjelmakaudella laadittiin, johon nyt viitataan. Ja juuri tällä tavalla Herra muuten tätä asiaa tarkastella. Tämä pitäisi olla täydentävää, jotakin, joka tuo jotain uutta. Ja tässä itse asiassa katsotaan juuri näiden kaikkien toimijoiden suuntaan. Jotta sitten, kun sitten on uutta välinettä, joskus siihen menee neljä viisikin vuotta, jotta se saadaan kunnolla toimimaan – on joku uusi elin, mutta sitten pitäisi muiden ihmisten sopeutua tähän uuden elimen toimintaan. Tässä on kyllä hyvä mahdollisuus innovaatiopuolella. Ja juuri tämä valvontatehtävä ja lisäarvo, joka liittyy tähän välineeseen, niin sitä pitää nyt vielä kehittää. Tässä on tietysti aikapaineita. paineita Ehkä meillä olisi hyvä, meillä olisi hyvä järjestää kuuleminen asiasta. Eilähän oli EPPn kuuleminen yhteisstrategisesta puitteissa Interregistä ja niin edelleen. Ja jotkut ihmiset, kysyin heiltä, saattavat tulla vaikka Kortrakista, eh, puhua tästä välineestä. Ja jäsenvaltiot olivat samaa mieltä Että jäsenvaltio myöntää pois itseltään näitä oikeuksia tälle uudelle elimelle. Mm, nyt tässä sitten mietitään, pitääkö käyttää ranskalaista vai saksalaista lainsäädäntöä tai belgialaista lakia eh, koska ehkä tässä olisi vieläkin tärkeämpää, että päätoimijat kuuntelevat jäsenvaltioita. En tiedä, Täytyykö meidän tässä nyt edetä niin nopeasti? Minä haluaisin, että meillä olisi kuuleminen. Annetaan heidän puhua suoraan, kaikkien niiden, joilla on kokemusta. Meillä on ollut eri asioilmia monina, monen vuosien ajan paljon kokemusta eri tilanteista. Nyt on tämä uusi väline. Ja sitten on tullut tällainen uusi ehdotus esiin. Miksi meidän pitäisi tässä sitten kiirehtiä? Kuunnellaan huolella eri tahoja ensin. Thank you. Thank you very much, Mrs. Krell. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kreel, te edustaja Smolkovan puolesta puhutte. Niin, edustaja Smolkova ei voi olla täällä tänään, siksi luen hänen äh, kommentinsa tästä äh, lausunnosta. Ja minä nyt vain luen sen. Kiitoksia yhteistyöstä. Äh, hyvä esittelijä, hyvät varjoesittelijät. Uskon, että rajat ylittävä mekanismi on hyödyllinen väline ja pystymme luomaan ehdot jotta sitä voidaan käyttää tehokkaasti. Muutamia kommentteja, jotka meidän pitäisi ottaa huomioon. Kuten tiedätte, joidenkin rajaviranomaisten kriittiset kommentit on saatu, siksi meidän pitäisi olla tarkempia tämän mekanismin vapaaehtoisuuden suhteen, tuleeko se olemaan vapaaehtoista vai ei. Yleisesti ottaen asia pidetään myönteisenä, ei välttämättä tarvita lisää määrärahoja. Mekanismin tarkoituksena on mahdollista yhteistyö raja-alueilla ja luoda aikaa myönteistä muutosta kansalaisillemme. Esimerkki Keelin ja Strasbourgin välisestä rautatiestä osoittaa, että rajat ylittävät hankkeet ovat toteutettavissa. Voisimme mainita myös muita hankkeita, esimerkiksi Slovakian ja Unkarin välinen silta, mutta nämä hankkeet ovat jo käynnissä. Kuitenkin aika, jota tarvitaan hallinnollisten ja oikeudellisten yl- esteiden ylittämiseksi on hyvin pitkä. Usein tämä johtuu hallinnollisista prosesseista jäsenvaltioissa, siksi meidän pitäisi katsoa eh, eri vastuu kysymyksiä paikallisia aluetasolla. Haluamme vähemmän byrokratiaa ja keskittyä enemmän konkreettisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on parantaa elinlaatua. Tämä eh, parantaisi eh, terveyspalveluja, liiketoiminnan kehittämistä ja liikennepalveluja. Meidän tavoitteenamme pitäisi olla harmoninen kehitys Euroopan unionissa. Uskon, että voimme saada aikaan hyvän kompromissin ja kiitoksia mielenkiinnosta. Thank you very much. Kiitos. Sitten ECRn puolesta. Kuka sieltä ottaa puheenvuoron? Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja puheenjohtaja puhun herra Petrovskin sijaan. Euroopan komissio ja tämä paketti aluepolitiikasta. Tässä ehdotetaan ihan uutta mekanismia, että voidaan yksinkertaistaa, sujuvoittaa ylikansallisten hankkeiden toteuttamista. Komissio näyttää olevan sitä mieltä, että me tarvitsemme uuden välineen niin, että yhden valti- teon sääntöjä voidaan noudattaa, noudattaa rajan toisella puolella tietenkin viranomaisten suostumuksella. Euroopan komissio haluaa, että kaikki jäsenvaltiot täytäntöön panevat välineettä kaikilla rajoilla niin, että hallinnolliset esteet saadaan poistettua näillä alueilla. Komissio siis ehdottaa välinettä, jotta kohtaa käytetään raja, raja-alueella. Sitten toisaalta on 9.2d-artikla. Siinä ei ole mitään aikarajaa ja tätä ei voida mitenkään, tai aikataulua ei voida hyväksyä mitenkään. Tätä välinettä sitten tullaan käyttämään monien sidosryhmien pyynnöstä niin yksityisen kuin julkisen sektorin oikeushenkilöiden toimesta tai järjestöt voivat olla asialla, jotka, joita on luotu juuri raja, raja-alueyhteistyötä varten. Kaikki tämä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jolloin välinettä käytetään erittäin isossa mittakaavassa ei vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Voi olla sellainenkin tilanne, missä yhden valtion säännöt, sääntöjä johdonmukaisella tavalla noudatetaan myös naapurimaassa. Ja uskon, että tästä tulee hyvinkin monimutkaista ja tämä voisi johtaa sitten juridisiin velvoitteisiin. Ja jos ottaa tällaisen kontolleen, niin sillä on sitten tiettyä merkitystä myös juridisesti ajatellen jos on yksi ylikansallinen hanke, joskus on sitten tällainen poikkeuslupa. Ja sitten tämän perän aikana, jolloin projektia toteutetaan, niin on tämä poikkeuslupa ja voidaan soveltaa toisen jäsenvaltion sääntöjä tai voi olla erilainenkin ratkaisu. Voi allekirjoittaa sopimuksen kahden jäsenvaltion kesken ja sitten yksi jäsenvaltio ilmoittaa, että tätä tiettyä projektia varten kyseinen jäsenvaltio toteuttaa tiettyä poikkeuslupaa niin, että naapurimaan sääntöjä sovelletaan, mutta siis poikkeuksellisesti. Ja tämä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä sääntöjä ehkä muutetaan jonkun lobbausjärjestön toimesta Puolassa. Tämä voi ottaa tilanteeseen, missä Saksa ehkä voisi vaatia, että jotakin sääntöjä muutetaan, ja tämä on huolestuttavaa. Ja mitä komissio ehdottaa, niin se ei välttämättä ole hyvä ratkaisu Niin kuin olemme kuulleet, tässä tulee varsin pitkä prosessi, enkä usko, että siitä on juurikaan hyötyä kenellekään, kun toteutetaan tällaista projektia raja-alueella. Meillähän on Interreg-varoja käytössä ja tätä mekanismia ei voida käyttää Interreg-hankkeiden yhteydessä, koska tarvitaan tietty aika koko prosessia varten sitten tarvitaan aikaa, kun hakee rahoitusta ja toteuttaa sitten projekteja. Seuraavaksi varoesittelijä edustaja Rope. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kyllä, tänään keskustellaan tärkeästä asiasta. Ja Tämänhetkinen käytäntö on seuraavanlainen. Jokainen jäsenvaltio luo omat mekanisminsa ja tiettyjä hankkeita täytyy täytäntöön panna. Ja silloin meillä on edessämme uusi tilanne, jossa päätämme, miten mukaudumme näihin mekanismeihin. Ja hyvin usein menee valtavasti aikaa. Tämä luo myös tarpeettoman vaaran tuolle täytäntöönpanolle ja hankkeet, jotka ovat EUn sisällä, ovat hiukan helpompia, sillä EU-jäsenvaltioiden välillä on paljon samankaltaisuutta näissä kyseisissä säännöksissä. Mutta tilanne hankalaituu sitten, kun tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Henkilökohtaisesti olen täytäntöön pannut paljon hankkeita ö, yhteistyössä valko kanssa – ja uskoakseni komissio, kun se allekirjoittaa näitä kansainvälisiä sopimuksia, sen tulisi pohtia tiettyjä säännöksiä kolmansille maille, jotta voitaisiin katsoa mahdollisuuksia osallistua hankkeisiin. Mutta tässä suhteessa täytyy tietysti olla myös johdonmukainen näiden yleissäännösten kanssa. Ja jos jokainen valtio tekee ihan mitä haluaa, niin silloin meillä on edessämme paljon ongelmia. Ja vaikka on hyviä ajatuksia, niin niitä ei sitten hyödynnetä, vaikka potentiaalia siis olisi. Sitten ihmiset ajattelevat, että meillä on erityisrahoitus rajoja ylittävällä yhteistyöllä – jos asuu vaikkapa Venäjän tai Valko-Venäjän raja-alueella, silloin näitä kykene hyödyntämään käytännössä. Meidän tuli siis rohkaista komissiota varmistamaan se, että kaikki jäsenvaltiot, jotka osallistuvat järjestelmään, pyrkisivät yleisindikaattoreihin, joita voitaisiin käyttää. Kiitoksia edustaja Damato. Teillä on puheenvuoro. Pyytäisin tätä puhumaan lyhyesti. Tässä valiokunnassa olemme usein puhuneet yksinkertaistamista ja toimenpiteistä, jotka tekevät kohesiopolitiikasta sellaista, että kansalaiset voivat sen eh, helpommin eh, tuntea, että se on heitä lähempää. Tämä komission kuvaava mekanismi on menossa tähän suuntaan, rajat ylittävien esteiden poistamismekanismi. Sitä varten komissio on kahden vuoden ajan kerännyt varsin huolestuttavia tietoja, jonka mukaan raja-alueiden taloudellinen tulos on heikompaa kuin alueiden, jotka ovat jäsenvaltioiden sisällä pääsy esimerkiksi yliopistoon tai sairaanhoitoon on heikompaa raja-alueilla ja tähän on puututtava mahdollisimman nopeasti. Siksi tämän mekanismin puitteissa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka menevät pidemmälle kuin rahoitusapu, jotka integroivat Euroopan rahoituksen raja-alueille, koska näitä ongelmia pystytään voittamaan pelkästään rahoituksen avulla, kuten Interreg-rahoituksen avulla juridiset esteet raja-alueella, niiden voittaminen on erittäin tärkeä asia. Tarvitaan myös institutionaalista tukea, esimerkiksi tämä tukiryhmä, jonka avulla voidaan sitten voittaa nämä juridiset esteet. Tämä mekanismi on vapaaehtoinen, jäsenvaltio voi päättää yhden tai useamman naapurivaltionsa kanssa äh, vähentää juridisia esteitä jollain tietyllä alueella käyttämällä äh, näitä tehokkaita välineitä, joita on äh, käytössä kansallisella tasolla tai jotka luodaan muodollisesti tai epämuodollisesti naapurimaan kanssa. Tässä tapauksessa se voi päättää käyttää näitä rajat esteiden poistamismekanismia. Odotamme nyt esittelijän mietintöluonnosta ja nyt olisi tärkeää määritellä tarkemmin koordinointitehtäviä, komission koordinointitehtävää ja näitä juridisia ongelmia, joita on rajat, raja-alueella. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt edustaja Rova Verschelde, joka edustaa Euroopan komissiota. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää äh, tiivistä äh, lyhennelmästä koskee, mitä komissio aikoo tehdä. Ehkä hiukan selventäisin joitakin kohtia esittelijän ja varjoistelujen val- kommenttejen valossa. Ensinnäkin korostan, että tämä ei ole mikään kiirehditty ehdotus, joka yhtäkkiä tulee kuin salama taivalta. Komissio on lähtenyt liikkeelle monivuotisen vuoropuhelun kautta. Mukana ovat jäsenvaltiot, raja-alueet, monet raja-alueiden sidosryhmät itse asiassa ovat olleet mukana. Tämä alkoi jo 2015 ja ehdotus, jonka nyt olemme saaneet aikaiseksi, on juuri sitä, mitä monet sidosryhmät vaativat. Julkinen kuuleminen tietenkin on varsin tervetullutta, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että olemme saaneet niin monia pyyntöjä jo alueelta, kunnilta, muilta raja-alueiden sidosryhmiltä, että tästä on kyllä tulossa aika kypsä hanke konsultaation valossa. Me näemme tämän mekanismin sellaisena, että se täydentää olemassa olevia välineitä yhteistyö mahdollisuuksia. Yksi mahdollisuus on taloudellinen tuki. Tätähän Interrekin kautta saadaan, saadaan alueella. Sitten toisaalta on mahdollista saada aikaan rajat ylittäviä juridisia yksikköjä. Ja kyse on tässä juuri eurooppalaisista alueellisen yhteistyön ryhmittymistä, mutta nekin on rekisteröity yhden jäsenvaltion la- lakiin, eikä voida valikoida, mitä ikinä haluaa tehdä, kun toteutetaan ra- rajat ylittäviä hankkeita ja yhteistyötä. Siis kolmas työkalu pakissa, jota nyt esitämme, on tämä prosessimekanismi, jolla jäsenvaltiot pystyvät ratkaisemaan kysymyksiä, joita eivät ehkä edes ennakoineet siinä vaiheessa, kun laativat kansallista lainsäädäntöään ja säännöstöään. Halusin vain tämän selittää, selventää. Sitten kaikki kommentit, joita tuli riskistä sen suhteen, että eturyhmät va- vaativat jo toisen maan lainsäädäntöön muutoksia. En usko, että on kovin realistinen mahdollisuus. Asetuksen sovellusala perustuu siihen käsitteeseen, että otetaan käyttöön uusia julkisia palveluita tai uusia infrastruktuurihankkeita. Kyse ei ole siitä, että joku lobbariryhmä pyytää noin vain muutosta laissa ja säännöissä. Tarvitaan ihan konkreettinen aloite tai projekti tällaisen pyynnön taustaksi. Ja sitten lopuksi ulkorajoista haluaisin vain todeta, että koska tämä on asetus, jota sovellettaisiin vain jäsenvaltioissa, me olemme jo saaneet jonkin verran kommentteja Sveitsistä. He itse asiassa kovastikin haluaisivat osallistua tähän prosessiin, ja jos Sveitsi haluaisi näin tehdä, niin sehän on todella tervetullutta. Mutta kaikki ulkorajat, jotka tässä mainitaan, eh, on mainittu keskustelussa, niin en usko, että mekanismi olisi siinä mikään vaihtoehto se, se rajoitettaisiin sisärajakäyttöön, koska päätavoitteena, tarkoituksena mekanismilla on poistaa tällaisia sitkeitä ongelmakohtia, jotka estävät sisämarkkinoita toimimasta niin tehokkaasti kuin pitäisi. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, it was a... Kiitos oikein paljon. Tämä oli oikein hyödyllinen selvitys. Tämä on nyt ensimmäinen mielipiteen vaihto. Nyt esittelijämme suunnittelee esittelevänsä mietintöluonnoksessa 15. lokakuuta, näinkö on? Kyllä. Joten meillä nyt varmaan ole aikaa kuulemiseen enää, mutta kyllä annan varjositelle puheenvuoron. Niin, koska en nyt halua toistaa kaikkia niitä selityksiä, jotka komissio jo antoi, koska ei ole kiire ja tietenkin otan huomioon tämän pyynnön kuulemisesta, mutta olemme palveluyksiköiden ja sihteeristön kanssa nähneet, että on melkein mahdotonta sellainen järjestää tässä aikataulussa, joten toiseksi paras ratkaisu, jonka löysin, oli järjestää kuuleminen ryhmäni puolesta, mutta se ei sitten ole Alden, äh, kuitenkaan sitä ei määritellä Alden kuulemiseksi, koska kaikille varjoesittelijöille on kerrottu. Ja tarkoitus on avata keskustelu myös sidosryhmien ja komission kanssa, mutta mahdollisesti myös äh, henkilö Cambridgeista, joka teki hyvin mielenkiintoisen tutkimuksen tästä ehdotuksesta ja sitten meillä olisi eh, mielipiteen vaihtoa. Tarkoituksena ei ole hidastaa prosessia, koska kuten komissio jo sanoi, meillä on paljon eh, sidosryhmiä mukana tässä koko mekanismissa ollut jo vuodesta 2015, joten nyt on aika toimia ja uskon, että kykenemme siihen monivuotisen rahoituspuitteiden mm, puitteissa ei saa nyt hukata aikaa, koska raja-alueiden ihmiset eivät odota, että me vaan istumme ja odotamme. Meidän on toimittava. Tietenkin otan huomioon kaikki mielenkiintoiset kommentit. Ja hiukan lohduttaakseni niitä, Esär enää täällä, jotka ovat huolissaan. Tarkoituksena on äh, vahvistaa vapaaehtoista mekanismia, ei pakottaa sitä jokaisen rajan kohdalla käytettäväksi, vaan että on tällainen tapauskohtainen mahdollisuus jokaista hanketta varten. Kiitoksia, joten kaikki ovat kutsuttuja tähän esittelijämme järjestämään tapahtumaan ja meillä on mahdollisuus keskustella siellä ja sitten vielä kerran, kun mietintöluonnos esitellään täällä regivaliokunnassa. Tästäkö asiasta Ehdotus kommentin esittämiseksi poliittisten ryhmien toimista kuulemistilaisuudessa. Niin kyllä, me haluamme sitä. Very much. We... Kiitos oikein paljon. Nyt jatkamme esityslistalla. Onko muita asioita? Toivottavasti ei. Ei ole muita asioita. Seuraavat kokoukset ovat maanantaina 8. lokakuuta iltapäivällä ja tiistaina 9. lokakuuta koko päivän. Ja nyt menemme sitten hyvin lyhyen koordinaattorien kokoukseen. Meidän on oltava erittäin hyvin pikaisia, joten pyytäisin, että kaikki vieraat ja Regin jäsenet, jotka eivät osallistu koordinaattorin kokoukseen, lähtemään salista mahdollisimman pian.